Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na <clears throat> dzisiejszych całodniowych. Tervetuloa tähän koko päiväiseen äh, seminaariin, jossa käsitellään yksityisoikeutta Euroopan unionissa ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat. Osa heistä on jo saapunut ja liittynyt joukkoomme ja toivon mukaan lisää tulee päivän mittaan. Toivon myös Irlannin EU-puheenjohtajamaan edustajat tervetulleeksi äh, Euroopan unionin äh, tuomioistuimen, komission, asiantuntijat, jotka ovat hyväksyneet kutsun osallistua tämän päiväiseen seminaariin. Ja he tulevat sitten usean otteeseen tämän päivän aikana esittelemään meille erilaisia näkökulmia oikeudesta. Suuri kes- kysymys tänä päivänä on se, onko EUn kansalaisilla mahdollisuus liikkua vapaasti. Monet vastaavat luonnollisesti ehkäpä ihan vaistomaisesti, että työtynkin heillä on oikeus liikkua vapaasti, koska rajathan ovat avoimet ja ihmiset voivat liikkua mennen tullen ihan kuinka heitä huvittaa ja monet EUn kansalaiset ovatkin muuttaneet yhdestä maasta toiseen. He ovat menneet naimisiin toisen jäsenvaltion äh, kansalaisen kanssa tai he ovat äh, menneet töihin toiseen jäsenvaltioon. Syitä on monenmoisia, kun muuttaa maasta toiseen. Ja siitä huolimatta, kun ylittää rajan, niin siitä syntyy kaiken näköisiä äh, oikeudellisia hankaluuksia, jotka monimutkaistavat ihmisten arkielämää. Ja osasta näistä ongelmista me tulemme puhumaan tänä päivänä varsinkin siltä osin, kun ihmiset eivät kykene harjoittamaan oikeuksiaan johtuen nimenomaan näistä oikeudellisista monimutkaisuuksista. Minulle on suuri ilo nähdä täällä kansallisten parlamenttien jäseniä joukossamme keskustelemassa näistä asioista. Tämä on hieno mahdollisuus meille tehdä läheisemmin yhteistyötä teidän kanssanne aiheista, jotka ovat meidän kaikkien yleisessä edussa. Ja minä toivon, että tämä tämänpäiväinen seminaari on hedelmällinen ja että se innostaa Euroopan unionin toimielimiä äh, esittämään uusia lainsäädäntöehdotuksia nimenomaan kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Se on nyt meidän tavoitteemme, odotuksemme ja halumme. Haluaisin pyytää anteeksi Euroopan parlamentin oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtajan Klaus-Heine Leenen puolesta, jonka yleisesti ottaen olisi pitänyt olla joukossamme täällä tänään, mutta ikävä kyllä puheenjohtajamme äh, herra Leene on äh, joutunut äh, jäämään sängyn pohjalle virumaan, koska häneen iski yksi näistä inhottavista taudeista. No, nyt kutsuisin kuitenkin tervetulleeksi Klaus, äh, anteeksi, professori Kun Leinartsin. Meille on suuri etu saada kuulla teitä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri kunnia Euroopan tuomioistuimen varapresidenttinä puhua tälle arvokkaalle yleisölle viimeisimmistä kehityksestä Euroopan oikeuden oikeuskäytäntökysymyksissä, siviilioikeudessa kysymyksissä keskittyen aivan erityisesti EU-kansalaisuuteen. Te tiedätte, että unionin kansalaisuus on varsin usein luonnehdittu jonkinlaisena viidentenä vapautena – siis vapaus, joka tapaa, joka vapaus liikkua aktiivisena kansalaisena taloudellisesti. Taloudellisesti aktiiviset kansalaiset voivat, ovat voineet liikkua maasta toiseen 50-luvulta lähtien. Tämä on sisämarkkinoiden perusidea. Tämä tarinahan on monta kertaa jo kerrottu ja se välittyy myös vapaan liikkuvuuden oikeuden kautta, mutta muut saatavat liikkua vain, jos täyttivät tietyt ehdot, ja te tiedätte kaksi päävaatimusta äh, niin, että on riittävästi taloudellisesti taloudellisia voimavaroja, samoin täytyy olla voimassa oleva terveysvakuutus. Hiljattainen tapausoikeus yhteisöjen tuomioimista yhteisön tuomioistuimesta antaa ymmärtää, että ennen kuin kansalaiset pystyvät vapaasti liikkumaan unionissa, unionin kansalaisuus on myös juridinen asema jäsenvaltioiden kansalaisille. Ja kansalliset toimenpiteet, jotka ottavat tavallaan pois de jure o de facto tämän aseman unionin kansalaisilta, että he eivät olekaan unionin kansalaisia, ja myös oikeudet, jotka liittyvät juuri tähän asemaan, niin tällaiset kansalliset toimenpiteet ovat vastoin unionin lainsäädäntöä. Te siis näette, että vaikkakin unionin kansalaisuus pääasiassa keskittyy vapaaseen liikkuvuuteen rajat ylittävästi jäsenvaltioiden välillä, tämä ei enää kaikissa relevanteissa asioissa rajoitu, vaan tähän vapaaseen liikkuvuuskontekstiin on sellaisia tilanteita, joissa ensisilmäyksellä sisäiset tilanteet jäsenvaltioissa va- vaikuttavat tähän kansalaisuuskontekstiin. Ja annan lyhyesti, jotta säästyy aikaa, tästä kolme esimerkkiä. Ensimmäinen tapaus, Luis Rangrano-tapaus, kolumbialainen eh, isä ja äiti, siis kyseessä, jotka ovat laittomia maahanmuuttajia Belgian kuningaskunnassa – he ovat saapuneet tänne, mukanaan yksi kolumbialainen lapsi, ja silloin kun he täällä Belgiassa ovat eläneet, he saivat täällä kaksi toista lasta, ja silloisen kansalaisuuslain mukaisesti Belgiassa nämä kaksi uutta viimeistä lasta saivat Belgian kansalaisuuden he saivat, olisivat myös voineet saada kolumbialaisen kansalaisuuden, mutta koska tästä ei tehty ilmoitusta Brysselissä Kolumbian konsulaattiin, lapsista tuli siis belgialaisia, näin siis unionin kansalaisia. Belgia tämän jälkeen epäsi lasten vanhemmilta, äiti ei enää ole mukana tässä syistä, joita tuomioistuin ei tunne, koska kansallintuomioistuin on arvioinut tapauksen faktoja. Isä on ki- ei ole saanut asuntolupaa eikä työlupaa tai oleskelulupaa, joten Belgia haluaa lähettää isän takaisin Kolumbiaan, mutta koska isä on lasten päähuoli, huoltaja. Tämä tarkoittaisikin sitä, että lapset lähetettäisiin pois unionin alueelta kokonaisuudessaan, koska isä ei enää olisi laillinen maahanmuuttaja missään muussakaan EU-jäsenvaltiossa. Joten tämä kahden lapsikansalaisen siirtäminen kolmanteen maahan Kolumbiaan itse asiassa epäisi heiltä oikeudet, jotka liittyvät unionin kansalaisuuteen, vaikkakin silloin kun päätös tehdään, he ovat belgialaisia, jotka asuvat Belgiassa, mutta jäs, Belgian jäsenvaltion päätös lähettää heidän kolumbialainen isänsä, joka on kuitenkaan sen päähuoltaja kolmanteen maahan pois Belgiasta, tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsilta evätään oikeudet, jotka liittyvät unionin kansalaisuuteen. Tämä on tällaista päättelyluokkaa, joka on aika rajoitettua, koska ja tämä näkyy seuraavassa tapauksesta, rouva Shirley McCarthyn tapauksesta. Shirley McCarthy on Irlannin ja hän on Irlannin ja Englannin kansalaisuus on koko elämänsä elänyt Englannissa, eikä ole koskaan liikkunut jäsenvaltioiden välillä ja käyttänyt hyväkseen vapaata liikkuvuuttaan. Hän menee naimisiin jamaikalaisen henkilön kanssa, jamaikan kansalaisen kanssa, joka on laiton maahanmuuttaja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Shirley eh, sanoo, Luisan Branon tavoin, että minun pitäisi saada oleskelulupa aviomiehelleni tai jotta voimme elää, elä, yhdessä, saatan joutua lähtemään Euroopan unionista. Tässä tuomioistuin sanoi ei, vaikkakin te, jotta voisitte harjoittaa kunnosta perheelämää, haluaisitte ensin mennä elämään Jamaikalle, niin mutta vähän niin kuin nämä lapset Amranon tapauksessa teillä on te voitte elää myös EU-ssa tai Euroopan unionin ulkopuolella. Jos McCarthy siirtyisi toiseen EU-jäsenvaltioon, jonka hän todellakin voisi tehdäkin, hänen jamakilainen aviomiehensä voisi jopa äh, tulla mukaan työskentelemään tai jos hän täyttää seitsemän artiklan ehdot kansalaisuusoikeusdirektiivissä ja toimii taloudellisesti aktiivisena henkilönä, Silloin tässä taattaisiin oikeus koko perheelle elää tässä toisessa jäsenvaltiossa. Melody of Miss McCarthy. Mutta ajatellen McCartin kansalaisuutta, Euroopan unionin laki ei tässä ole kantava ja eikä tämä ole välttämätön seuraus yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttoviranomaisten päätöksestä siitä, että McCarthyn pitäisi lähteä Euroopan unionin alueelta sen vuoksi, että hän on unionin kansalainen ja hänellä on oikeus mennä mihin hän haluaa unionin alueella. Joten siis eh, tähän ei liittynyt tämä kansalaisuus ja, ja herra McCarthy siis eh, verrattuna tähän Ruiz Sambranoon eh, ei voinut saada oleskelulupaa eh, Isossa Britanniassa. Ja viimeinen eh, asia on Derichin. Derecin tapaus. Tämä on Turkin kansalainen, joka asui Itävallassa laittomasti, oli naimisissa itävaltalaisen naisen kanssa ja heillä oli alaikäisiä lapsia, joilla oli kaksoiskansalaisuus Itävallan ja Turkin kansalaisuus siis. Ja herra Dereci vetosi Ruiz Sambranon tapaukseen ja tuomioistuin sanoi, kyllä, hänellä on tässä alaikäisiä lapsia, te saatatte olla samassa puitteissa, mutta täytyy, tämä täytyy asiallisesti arvioida. Ja tämä on asia, joka päätetään kansallisessa tuomioistuimessa. Eli annetaanko Herra Derechille oleskeluoikeus, ja jos se merkitsisi sitten sitä, että lapset alaikäisenä joutuisivat äh, jättämään unionin alueen, mikäli hän ei oleskelulupaa saisi. Joten se, mitä minä tässä nyt haluan tuoda esiin, on, että viimeisimmät tapausoikeuksien kehityskulut liittyen unionin kansalaisuuteen sisältävät komponentin, jonka perusteella arvioidaan kansallisten toimenpiteiden yhteensopivuus unionin lainsäädännön kanssa, jolloin ei oikeastaan ole vapaata liikkumisoikeutta jäsenvaltioiden kesken, jossa unionin kansalaiset ovat omassa kotivaltiossaan, mutta kuitenkin päätös, joka liittyy kolmannen valtion perheenjäseneen, joka ei ole unionin kansalainen, voisi johtaa siihen, että nämä unionin kansalaiset, nämä hyvin pienet alaikäiset lapset siirrettäisiin kokonaisuudessaan pois unionin alueelta ja näin heiltä evättäisiin de facto oikeus unionin kansalaisuuden oikeuksiin. On erittäin tärkeää olla tästä tietoinen sen vuoksi, että se saattaa tehdä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot suhta, saada ne suhtautumaan eri tavalla maahanmuuttolainsäädäntöön, kolmansien valtioiden kansalaisiin, perheen jäseniin ja unionin kansalaisiin. Mutta kaikki nämä kehityskulut, niin tärkeitä kuin ne ovatkin, varsinkin ajatellen perustuslaki-asiantuntijoita, äh, niin me emme silti saa unohtaa, että kaikkein suurin osa vapaata liikkuvuutta, anteeksi, suurin osa unionin kansalaisuuslainsäädäntöä on yhä vielä vapaa liikkuvuuslainsäädäntöä. Jos otetaan kaikki tuomioistuimen asiat, jotka liittyvät unionin kansalaisuuteen, niin 90 prosenttia niistä liittyvät kontekstiin, jossa on yhden jäsenvaltion kansalainen, joka on muuttanut toiseen jäsenvaltioon, työskentelee siellä, on asettunut sinne yrittäjänä tai niin edelleen. Ja jos eh, nyt siirrytään lähemmäksi tätä kansainvälistä yksityisoikeutta, joka on tämän seminaarin eh, ydinkohta, niin kerron eh, kaksi tapausta, jotka liittyvät sukunimiin. Garcia Avellion tapaus, jossa espanjalainen isä ja belgialainen äiti, heillä on kaksi yhteistä lasta, ja nämä lapset, heille annetaan nimi pan, vanhempien mukaan Espanjan lain mukaan Garcia ja Weber. Eli isän nimen ensimmäinen puolisko ja sen jälkeen äidin sukunimi. Eli tässä noudatetaan Espanjan lainsäädäntöä nimen antamisen pohjalta. Mutta perhe asuu Belgiassa ja Belgia sanoo ei, koska nämä lapset ovat myös belgialaisia Espanjan lisäksi. Eli heillä pitäisi vain olla isän nimi, koska tällä on vallalla Belgian laki. Ja kansainvälisessä yksityisoikeuksessa tämä on näin. Tässä on kysymys vuoden 1931 Haagin laki. Eli valtio voi aina pitää monikansallista kansalaistaan omana kansalaisenaan. Joten siis Belgian silmissä nämä lapset olivat vain belgialaisia ja heihin sovelletaan Belgian lainsäädäntöä, joka on siis myös kansainvälistä yksityisoikeutta liittyen tähän henkilön henkilökohtaiseen statukseen kyseisessä jäsenvaltiossa. No, jäsen, nämä vanhemmat vievät tämän äh, Belgiassa tuomioistuimeen, joka vie sen sitten äh, tuomioist unionin tuomioistuimeen. Ja tuomioistuin sanoo sitten, että Euroopan unionin lainsäädännön mukaan te luotte tässä nyt, äh, siis Belgia luo tässä tällaisen suuren esteen, koska jos Belgia pitää näitä lapsia ainoastaan belgialaisia, jolla on vain ja ainoastaan isän nimi, niin silloin Espanja voisi myös katsoa, että nämä lapset ovat vain espanjalaisia, ja silloin heillä pitäisi olla isän ja äidin nimi, joka merkitsee sitä, että viralliset asiakirjat espanjalaiset ja belgialaiset, niin niiden mukaan näillä lapsilla olisi erilaiset nimet. Eli mitä tapahtuu sitten heidän eh, henkilöllisyydellensä ja sen todistamiselle, kun he matkustavat muualla Euroopan unionissa. Joten tuomioistuin sanoi, että koskapa eh, Belgian laissa poikkeuksellisesti on mahdollisuus valita toinenkin nimi kuin tämä mekaaninen isän nimen käyttö on mahdollista, niin Belgian olisi pitänyt olla hieman avomielisempi ja käyttää tätä valinnan vapautta myös tällaisessa tilanteessa, jossa lapset eivät ole ainoastaan Belgian kansalaisia, vaan sen lisäksi myös eh, heillä on myös toinen kansalaisuus, tässä tapauksessa Espanjan kansalaisuus. Joten nämä lapset ovat nyt nimeltään Garcia Weber koko Euroopan unionissa, koska muuten tämä olisi este vapaalle liikkuvuudelle. Mutta kun ajattelemme kansainvälistä yksityisoikeutta, niin on toinenkin tällainen tapaus, kuuluisa Grönkin Paul-tapaus, jossa joka on itse asiassa kansainvälisen yksityisoikeuden kannalta vielä mielenkiintoisempi, koska tässä on nyt saksalainen perhe, saksalainen isä ja saksalainen äiti. Ja he työskentelevät Tanskassa, jossa heidän poikansa syntyy. Ja Tanska, toisin kuin Saksa ja toisin kuin Belgia, liittää henkilön henkilökohtaisen statuksen ei henkilön kansalaisuuteen, vaan siihen, missä hän asuu. Eli sen kyseisen maan asuinpaikka on se, mikä määrää. Ja tämä lapsi, kahden saksalaisen lapsi syntyi Tanskassa, ja silloin vallalla on Tanskan laki. Ja silloin Tanskan lain mukaan vanhemmat saavat itse valita sukunimen. He valitsivat isän nimen Grynkin ja väliviiva ja sitten äidin nimi, joka on Paul joka on myös siis etunimi, mutta tässä se oli nyt äidin sukunimi. Eli Krynkin hyphen Paul. Kymmenen vuoden jälkeen. Ikävä kyllä tämä perhe eroaa. Ja toinen vanhemmista lapsen kanssa palaa Saksaan ja haluaa sitten rekisteröidä hänet Saksan, saksalaisen kunnan väestörekisteriin siihen kuntaan, mihinkä tämä yksinhuoltaja lapsen kanssa muuttaa. Ja siellä sitten viranomaiset sanovat, että tämä on saksalainen lapsi. Sen vuoksi lapsen nimin, nimen täytyy olla Saksan lain mukainen sen vuoksi, että Saksassa se liittyy taas kansalaisuuteen. Ja sen vuoksi lapsen nimi voi olla vain Grynkin, niin kuin Belgiassa vain isän sukunimi. Nämä molemmat vanhemmat, vaikkakin he ovat eronneet, ovat eh, ystävällismielisesti sopineet, että lapsen täytyy jatkaa sukunimensä käyttöä niin kuin aikaisemmin, ja he vetävät tämän asian sitten tuomioistuimeen. Saksan tuomioistuin kysyy eh, sitten eh, Euroopan tuomioistuimelta, ja joka sitten päättää mielestäni oikein hyvin, että kun on kerran lainmukaisesti jossain jäsenvaltiossa saanut siviilistatuksen, joka liittyy tähän henkilöön, kansainvälisen yksityisoikeuden mukaisesti ja samoin tämän kyseisen jäsenvaltion oikeus, oikeuden mukaisesti, niin silloin kaikki jäsenvaltiot, myös tämä jäsenvaltio, jonka kansalaisuus tällä henkilöllä on. Eli kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tunnustaa tämä status, joka oikeudenmukaisesti ja oikeudellisesti on saatu. Eli siis eh, Saksa eh, tunnusti, että tässä ei ollut kysymys eh, mistään yleisen järjestyksen rikkomisesta tai muusta, vaan tässä oli kysymys oikeastaan vain tunnustamisesta siitä, että tunnustetaan jonkin henkilön oikeudellinen status, joka oli saatu lapsena, eli tässä tapauksessa syntymässä, kun lapsi sai nimensä. Toivottavasti nämä esimerkit osoittavat teille, miten tärkeää kansainvälinen yksityisoikeus on suhteessa unionin kansalaisuuteen. Ja sen vuoksi todellakin on hyvä, että Euroopan parlamentti ja sen oikeusasioiden valiokunta erityisesti järjestää tämän tärkeän seminaarin tänään. Ja olen todellakin iloinen ja äh, siitä, että minut on tänne kutsuttu. Sen vuoksi, että Euroopan lainsäätäjä lainsäädäntömenettelyissä, joka on hyvin soveliasta tällaisissa aiheissa, koska se koskee kansalaisuutta, niin on hyväksymässä nämä uudet säännöt, mitä tulee sitten tähän soveltavaan lainsäädäntöön, Rooman kaltaiset asetukset. Miksi Rooma? No sen vuoksi, että alun perin kaikki nämä EUn pyrkimykset hän määriteltiin Rooman sopimuksessa 1980. Ja sitten tuli Rooma 1 asetus, Rooma 2 asetus. Ja, ja sen lisäksi muita, muuta lainsäädäntöä. Ensimmäinen liittyi vahvistettuun yhteistyöhön, avioeroihin – ja nyt tämä viimeisin 650 kautta 2012, joka liittyy nimenomaan perintöihin ja, ja testamentteihin. Siitähän tänä iltapäivänä vielä puhutaan. Mutta meillä on myös niin kutsuttu Brysselin asetus, jossa määritellään tuomioistuinten oikeuksia ja säätöjä on mainittava. Erityisesti haluaisin pitää hyvänä sitä suurta työtä ja laadukasta työtä, jota on tehty Euroopan parlamentissa ja erityisesti sen oikeusasioiden valiokunnassa, kun on tarkistettu Bryssel 1 asetusta ja hyväksyttiin joulukuussa 2012 uudistetussa muodossa ja se julkaistiin virallisessa lehdessä juuri tuossa ennen joulua. Ja tässä uudistetussa asetuksessa on koko joukko lainsäädännöllisiä vastauksia tapausoikeuksiin liittyen aikaisempaan Bryssel 1-versioon. Me tiedämme, että Bryssel 1-asetuksen aikaisempi versio oli tavallaan tällainen Brysselin sopimuksen luomus ja alkuperäinen sopimus on hyvin, siinä on hyvin vahvasti Bryssel yksi asetuksen kannat mukana, josta sovittiin 1960, jolloin tilanne oli vielä huomattavasti erilainen ja oli ollut erilaisia sopimuksia ja muuta, mutta se oli tällaista hieman marginaalisempia. Mutta nyt meillä on tällainen todella uudistettu sopimus, joka on vasta viime vuosina viety lävitse komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa. Ja tässä on kysymys todellisesta lainsäädäntöprosessista. Ja haluaisin kiinnittää huomiota ne kahteen muutokseen tässä uudessa asetuksessa, joka tulee johtamaan tapausoikeuden kehittymiseen. Ei niin, että tapausoikeus aikaisemmin olisi ollut oikeata. Oli toki, se oli oikeata sen mukaisesti, mitkä silloin olivat oikeudelliset edellytykset. Mutta nyt nämä edellytykset ovat muuttuneet ja sen vuoksi myös tapausoikeus tulee kehittymään. Ja viittaan artiklaan 1.2, jossa uusi asetus antaa poikkeuksen alkuperäiseen alkuperäisiin sääntöihin, jossa on kysymys ensimmäisestä siitä, että missä järjestyksessä huomioidaan rauenneet asetukset esimerkiksi. Tähän on nyt, nyt poikkeus In the agreement conferring exclusive jurisdiction, the court said... Tuomioistuimen toinen istuinpaikka on tuomioistuin, joka on merkitty, otettu huomioon tällaisen sopimuksen sen jälkeen. Tämä toiseksi kest valittu tuomioistuin valitsee mitä oikeuskäytäntöä käytetään sopimuksessa. Ja ensimmäinen tuomioistuin, jota tämä vietiin vieraille, tulee joutuu odottamaan ja keskeyttämään toimintansa. Tämä tietenkin on huomattava muutos tapausoikeudessa, kuten te tiedätte, ne te, teistä asiantuntijat, jotka tuntevat näitä tärkeitä tapauksia, jotka liittyvät tähän muutokseen. Ja sama koskee 33 ja 34 artikloja, joiden kohdalla on tehty muutos obustapauksessa, tai ainakin mahdollisuus siitä, että kun on vireä oleva tapaus kolmannen valtion tuomioistuimessa, niin jäsenvaltion tuomioistuin, jolla on tuomiovaltaa Bryssel 1 asetuksen mukaisesti, kuitenkin siis tuomiston kuitenkin pystyy olemaan mukana, kunnes kolmannen maan tuomioistuin päättää asiasta antaa päätöksensä asiasta, aivan erityisesti jos tuomioistuimen päätös kolmannesta valtiosta voidaan täytäntöön panna vireillä pano tuomioistuimen jäsenvaltiossa. Mielestäni tämä elementti osoittaa, että tuomioistuin ja lainsäätäjä, joiden vierailla tänään olemme täällä Euroopan parlamentissa, siis lain säätiön vierailijana täyttävät Niillä on täydentäviä sääntöjä, joiden mukaan edetään sivilioikeuden alueella, joka on välttämätön lisä ja tavallaan myös välttämätön ennakkoedeltys e-, Euroopan unionin kansalaisuudelle, johon liittyy asema, jäsenvaltioiden kansalaisten asema. Ja tässä tietyt oikeudet vaikuttavat. Kansassa on tiettyjä oikeuksia, joita jäsenvaltiot eivät koskaan voi ottaa kansalaista pois. Tämä koski näitä mainitsemani esimerkkejä aikaisemmin, Granoa ja muita, mutta samanaikaisesti oikeuksiin liittyy vapaa liikkuminen ja yhteydet muihin juridisiin järjestelmiin kuin kansalaisen omaan kansalliseen tuttuun järjestelmään. Siksi on tärkeää, että ollaan todella täsmällisiä ja ennakoitavia sen suhteen, mikä foorumi, mikä tuomioistuin on tuomiovaltainen, mitä lakia sovelletaan ja mil, milloin päätöksiä, tuomioistuin päätöksiä voidaan täytäntöönpanon laillisesti, milloin näitä, nämä tuomiot täytäntöönpannaan ja tunnustetaan ja missä olosuhteissa. Mielestäni tämä on päivän aiheena tuomioistuin tuomioistuimilla on erittäin tärkeä edistys ja lainsäädännön hienosäätö, jota täällä tehdään, ja olen erittäin tyytyväinen, että sain tilaisuuden heti alussa antaa ajatuksia tämän tärkeän seminaarin työlle. Ikävä kyllä itse en pysty jäämään tänne pidemmäksi aikaa, koska minulla on toinen tehtävä täällä Brysselissä puolen tunnin kuluttua, kuluttua ja tänä iltapäivänä joudun siirtymään Luxemburgin tuomioistuimen tehtäviin. Mutta kiitän teitä vielä puheenjohtaja ja kiitän vieraita huomiosta. Bardzo dziękuję profesorze e, Lenarts za... E, Kiitokset e, professori Lenarts tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä, johon sisältyy näitä todellisen elämän esimerkkejä, jotka tulevat meidän tietoomme ja joista te sitten teette päätöksiä. Nämä ovat asioita, jotka vaikeuttavat kansalaisten elämää unionissa. Toki nämä ongelmat on mahdollista ratkaista hyvällä tahdollakin. Haluaisin myös kiittää teitä, professori Leenarts, teidän kaunista sanoistanne, jota osoititte Euroopan parlamentille. Minulla oli ilo olla esittelijänä Bryssel 1 asetuksen laatimisessa. Ja minä koin hyvin paljon hyvää tahtoa ja tukea jäsenvaltioiden taholta, neuvoston taholta ja komission taholta. Minusta me saavutimme hyvin positiivisia muutoksia, varsinkin mitä tulee tuomioistuimen päätösten toimeenpanoon Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Kiitokset vielä oikein paljon, herra professori. Ja nyt toivottaisin tervetulleeksi Alan Shatterin, joka on siviilioikeuden aluetta joka on Irlannin oikeus- ja tasa-arvoministeri, joka tulee puhumaan meille Irlannin puheenjohtajakauden suunnitelmista. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alussa haluan kertoa, että minulle on aivan erityinen ilo olla täällä tänään. Haluaisin aivan erityisesti kiittää juurivaliokunnan tekemää työtä sivilioikeuden alueella ja kiittää tästä yhteistyön hengestä, joka jatkuvasti näkyy valiokunnan toiminnassa tällä alueella. On aivan erityinen ilo voida ku- saada kuunnella varapresidentin puheenvuoroa juuri äsken. On hyvä sattuma, että Irlanti on ottanut puheenjohtajuuden EU-ssa juuri, ja min- minä taas olen vastuussa oikeuskysymyksistä ja voin osallistua myös tähän seminaarin, koska juristina yksi erikois tuntemuksestani juridisella alueella poliittisen toimintan lisäksi ja tietenkään enää en harjoita juristin työtä, mutta yksi erikoisalani on kansainvälinen yksityisoikeus ja perheoikeus. Ja minun täytyy sanoa teille, että koko teidän tämän päivän agendanne kattaa erittäin kiinnostavia kysymyksiä minulle itselleni alueita, joiden parissa olen työskennellyt noin 30 vuotta ja alueita, joita, joita olen uudistamaan Irlannin sisäpolitiikassa ja samoin tämä liittyy kansainväliseen yksityisoikeuteen. Senkin yhteydessä meillä on tässä yhteinen etu, että varmistamme, että asioihin tartutaan yhdenmukaisella tavalla kautta unionin toimien näin kansalaisten edun hyväksi. Olen myös, odotan myös kovasti, vaikka en pysty jäämään paikalle, koska joudun siirtymään muihin kokouksiin iltapäivällä, mutta odotan saavani äh, kopiot näistä puheenvuoroista ja tämän vertailevan analyysin laista, joka liittyy kohdun vuokraamiseen tai sijaisäityyteen EU-ssa, koska mehän käsittelemme tästä myös, tätä myös Iranissa, puhumme vanhemmuudesta, sivilisäädystä ja pyrimme kattama, käsittelemään asiaa kattavammin kuin tällä hetkellä toimimme johtuen uusista teknologioista ja tulemme laatimaan oman komparatiivisen vertailumme kesän aikana tästä asiasta Irlannissa, joten mielenkiinnolla odotan juuri näitä erityisiä asioita tänään. Puhun myös jostakin prioriteetista, joita puheenjohtajavaltiollamme on. Olen tietoinen siitä, että on sellaisia prioriteetteja, joita toivomme saavuttavamme ja saamme tuloksia ja odotamme sitä odotamme saavamme juuri valiokunnalta yhteistyöapua tässä ja on varsin paljon eri asioita, jotka todella liittyvät Irlantiin ja kiinnostavat Irlannin hallitusta puheenjohtajuuden yhteydessä, jotka ovat minulle henkilökohtaisesti mielenkiintoisia kysymyksiä. Minä selitin eräälle kollegani aamiaispöydässä, joka on saanut perinnöksi tavallaan neljä asiakokonaisuutta omalla alallaan, jolla hän tekee työtä ministerinä että me olemme yhdessä perineet noin 51 eri asiakokonaisuutta virkamme yhteydessä. Ja liittyy myös puheenjohtajakauteemme. Nyt haluaisin sanoa, että aikomuksemme on aivan erityisesti priorisoida lainsäädäntötoimia, jotka parhaimmalla tavalla saattavat vaikuttaa kasvuun ja työpaikkoihin. Niin mutta ei pelkästään näitä prioriteetteja kysymyksiä käsitellä, mutta ne ovat aivan erityinen painopistealueemme kuitenkin puheenvuorossani tulee keskittymään sivilioikeuden alueeseen, niin silti tietenkin on monia tärkeitä toimia sisäasioissa, maahanmuuttokysymyksissä, jotka voivat vaikuttaa taloudellisen elpymiseen ja kasvamiseen. Esimerkiksi toimenpiteet kuten omaisuuserien, rikollisten omaisuuserien takavarikointi ja unionin talouden etujen suojaaminen, jolla pyritään poistamaan rikollisuuteen kannustaminen, jotta implisesti voidaan tukea ja näin voidaan implisiittisesti tukea tällaista toimintaa. Mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan, on tärkeää saada oikea balanssi sen välillä, että varmistetaan Euroopan rajat ja helpotetaan laillista maahanmuuttoa, jotta voidaan täydentää EUn työvoimaa erityisen taitavalla ja asiantuntevalla työvoimalla. Tässä yhteydessä pyritään keskittymään, kausi, keskittymään kausityövoimaan, yritysten sisäisiin siirtoihin tällä kaudellamme. On myös tärkeää tietysti että harjoitamme maahanmuuttopolitiikkaa niin, että toimimme inhimillisellä tavalla ja tunnustamme yksilön oikeudet sekä aikuisten että EU-kansalaisten kohdalla. Ja minua aivan erityisesti kiinnosti jälleen kerran kuulla äsken varapresidenttiä, kun hän aloitti puheenvuoronsa viittaamalla erittäin tärkeään Sambrano-tuomioon Tämä päätöshän annettiin vasta vähän aikaa sitten, silloin kun olin itse tullut juuri ministeriksi ja se tuli voimaan myös Irlannissa varsin nopeasti. Ja tämä oli varsin järkevä päätös tuomioistuimelta Samrano-tapauksessa. Näin pystyttiin ratkaisemaan noin tuhat erilaista hakemusta yksilöiden kohdat, jotka halusivat toteuttaa oikeuttaan saada pysyvän oleskeluluvan Irlantiin olosuhteissa, jotka ovat vähän samantyyppiset kun riittävät tähän Sebran tapaukseen tai jonka suhteessa nämä periaatteet tässä tapauksessa selkeästi vaikuttivat. Kun tarkastellaan EUn taloutta, näemme, että kansalaisia on todellakin yli 500 miljoonaa. On merkkejä kasvusta, elpymisestä, tavaroiden äh, palvelun liikkuvuudessa. Ja globaalista ajatellen niin sisämarkkinat vastaavat 20 prosentista maailman vientiä ja tuontia. EUn merkitys hetkessä kauppaympäristössämme on sekä tilaisuus että haaste, ja puheenjohtajakautemme puitteissa ja siviilioikeuden katon alla me tulemme aivan erityisesti keskittymään, kuten sanoin, niihin välineisiin, joilla parhaiten voidaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja ja työpaikkavarmuutta. Yksi pääprioriteeteistamme sivilioikeuden alueella on ehdotus luoda eurooppalainen tilin säilytysmääräys ja olemme päättäneet kymmenestä kokouspäivästä neuvostossa, jotta voimme hyväksyä tämän varsin varhaisessa vaiheessa. Tärkeä aspekti tässä ehdotuksessa on, että se tunnustaa huomattavana ongelman ja vaikeuden yrityksille, jotka harjoittavat toimintaa rajat ylittävässä ympäristössä. Eli että saavat korvauksen silloin, kun apua, kun asiat menevät pieleen. On erittäin tärkeää tietää, mitä pitää tehdä, mitä oikeutta lakia sovelletaan, kun ne, joille on palveluita tavaroita välittänyt toisessa valtiossa, eivät sitten täytä omia velvoitteitaan, eivätkä maksa näistä palveluista ja tuotteista. Ehdotettu tilinsäältyssä määräys pyrkii, vähentämään yritysten riskiä, joka liittyy rajat ylittävään kauppaan ja näin helpottaa rajat ylittävää velan perintää. Kuten varmasti olette tietoisia, laajasti ottaen ehdotettu asetus säätää uudesta eurooppalaisesta menettelytavasta, jonka kautta velkoja voi estää tililtä oton tai tilin siirron pankkitileillä EU:ssa. Yleinen tavoite menettelyssä on helpottaa velkojen perintää räjätyltävästi yrityksille ja yrityksille erityisesti ja parantaa täytäntöönpanon tehokkuutta siviili- ja kauppaoikeuspäätöksissä asioissa, jotka koskevat räjätyltäviä kiistoja. Parempi, turvallisempi yritysympäristö tulee lisäämään luottamusta kaupan käyvien välillä ja rohkaisee suurempaan katalosen toimintaan, lisää tätä kautta kasvua. Ja kun ajatellaan talouden vaikeuksia, joita jäsenvaltiossa tällä hetkellä on, tällainen ehdotus on aivan erityisen merkittävä. Ehdotus täyttää myös tietysti puutteen suhteessa olemassa oleviin välineisiin siviilioikeuden alueella. Tämä johtuu siitä, että nämä välineet, kuten esimerkiksi hiljattain hyväksytty Bryssels 1 uudelleenlaatiminen, määrää tuomioiden täytäntöönpanosta, mutta täytäntöönpanoprosessi eri järjestelmissä, jotka ovat voimassa, vaihtelee. Pyritään jäädyttämään tuotteet jäädyttämään tilit. Se on erittäin merkittävä toimenpide. Mitä tulee asetuksen sisältöön, pyrimme keskittymään aivan erityisesti säädöksiin, joilla tarvitaan riittävä suoja velallisella, vaikka varmistetaan samalla se, että menettelytapa ei ole niin monimutkainen ja raskas, että se estäisi tai pelottaisi tavallaan velkoja käyttämästä oikeuttaan periä velkaansa. Ja me odotamme rakentavaa yhteistyötä juuri valiokunnalta tämän asetuksen tiimoilta. Tietysti yritystoimintaan liittyy aina riskejä. Sisämarkkinoilla on tärkeää eh, silloin, kun rajat ylittävää eh, selvittää maksukyvyttömyystoimintoja harjoitetaan, että meillä on kaikkein tehokkaimmat menettelytavat käytössä. Tällaiset menettelytavat voivat tarvittaessa avustaa pelastamaan kannattavia yrityksiä ja rehellisiä yrittäjiä tai vähentämään tällaista murskaavaa velkataakkaa, joka saattaa vaivata henkilöitä johtuen asuntovelasta, kauppa- tai henkilökohtaista veloista. Tässä yhteydessä ehdotus, joka julkaistiin 12. joulukuuta viime vuonna, komission aset ja, joka muuttaa 2000 asetusta maksukyvyttömyysmenettelytavoista. Tämä tuli erittäin hyvään aikaan. Samoin olin tyytyväinen tähän tilanteeseen, koska juuri tällä viikolla veimme loppuun Irlannissa huomattavan uudistuksen johtuen maksukyvyttömyyslainsäädäntöämme. Ja siinä pyritään antamaan yksilöille mahdollisuus, joku toinen mahdollisuus kuin konkurssi, ja näin rakenteellisesti autetaan velan selvityksessä oikeuskäytännön ulkopuolella. Ja tässä sovitellaan asiaa velkojen ja velaisten välillä. Ja tällainen sovittelija voidaan kutsua henkilökohtaisen konkurssin selvittäjäksi. Ja asetus, jota nyt on ehdotettu, tar- tarkoittaisi sitä, että koko EU:ssa ei vain tunnustettaisi konkurssipäätöksiä ja määräyksiä, eikä käsiteltäisi vain yhteisiä et- intressikysymyksiä, vaan siellä säädettäisiin myös yhteisestä tunnustamisesta koskien uutta mm, velan sovittelua ja siellä määritellään erilaisia olosuhteita, joissa tällainen toiminta voidaan tunnustaa riippuen siitä, mistä on päätetty ja millä tavalla on päätetty. Tämänhetkinen asetus maksukyvyttömyys toimii aika tehokkaasti. Selvästi komissio identifioi tarpeen kuitenkin uudistaa ja edelleen selventää tiettyjä aspekteja. Tästä esimerkkinä tietysti yksi aspekti liittyy, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, velkojan pääintressikysymykseen, ja tässä käsitellään maksukyvyttömyyttä jo, menettelyä, joka ei johda konkurssiin. Rajat ylittävien maksukyvyttömyysmenettelyjen uudistamisessa voidaan vaikuttaa taloudelliseen kasvuun, siviloikeuden kautta ja näin vahvistaa myös sisämarkkinoita. Ehdotus merkittävällä tavalla tunnustaa tarpeen vastata huomattavaan velkaantumisongelmaan, josta kansalaiset ja yritykset kärsivät näinä erittäin vaikeina taloudellisina aikoina. Myös mitä tulee rajat ylittävään maksukyvyttömyysmenettelyyn, tämä haastaa meitä siirtymään tarvittaessa likvidaatiosta tai selvityksestä tai mm, konkurssista ja pyritään keskittymään saneeraukseen, pelastamiseen ja pyritään tasapainottamaan legitiimit oikeudet ja odotukset, joita velkoilla saattaa olla ja pyritään tekemään koko prosessista tehokkaampi. Ja näin helpotetaan silloin, kun se on kohtuullisen järkevää ja velalliset voivat saneerata tilannettaan ja pyritään siihen, että yksilöt eivät joudu konkurssitilanteeseen tai jos kyseessä on yritys, niin emme halua, että se joutuu myöskään selvitystilaan. Uuden rajat ylittävän maksukyvyttömyysmenettelyn kehittäminen vaatii avointa suhtautumista jäsenvaltioilta, parlamentilta, neuvostolta, komissiolta neuvottelun aikana. Ja minä tiedän, kuten Irlannissakin monet jäsenvaltiot ovat hiljattain uudistaneet kansallisia maksukyvyttömyyslakeja ja käytäntöjään, ja jotkut ovat tällä hetkellä juuri tätä tekemässä. Kannattaa panna merkillä, että epävirallisessa oikeus- ja sisäasian neuvoston kokouksessa Dublinissa viime perjantaina ja torstaina ministerillä oli mielenkiintoinen alustava keskustelu komission ehdotuksesta koskien tämänhetkistä maksukyvyttömyysasetusta ja voin kertoa, että tässä suhtautuminen oli varsin myönteistä eri ministereiltä koskien tätä komission ehdotusta ehdotus suhteessa EUn maksukyvyttömyysasetukseen on prioriteettikysymys Irlannille puheenjohtajakaudellaan, ja me olemme valinneet jo kuusi kokouspäivää työryhmälle, joka tätä käsittelee, ja me toivomme, että edistymme huomattavalla tavalla asiassa kun vahvistamme oikeudellista puitteistoa rajatyltässä kaupassa, myös rohkaisee talousta toimintaa ja lisää yritysten luottamusta erot hankintasopimuslaissa voi estää kuluttajia ostamasta tai myymästä räätyltävällä tavalla ja tämä sitten haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tässä mielessä komission ehdotus yhteistä eurooppalaista mm, kauppalaista olisi vaihtoehtoinen kauppaoi, kauppasopimuslaki, joka täydentää kansa, kansallista lakia digitaalisesti. Jos Tämä koskisi transaktiota, joka kansallinen laki olisi voimassa. Laki, laki soveltaisiin yrittäjältä kuluttajille toimissa ja myös yritysten keskeisissä sopimuksissa, joissa ainakin toinen osapuoli olisi pk-yritys. Yhteinen kauppalaki ei pyri korvaamaan vastaavia kansallisia lakeja, vaan se toimisi yhdessä tavallaan toisena kansallisena lakina. Näin säilytettäisiin mahdollisimman korkea kuluttajan suojan taso ja yhteisen eurooppalaisen kauppalain asetusehdotus. Se tarkoituksena on edistää kasvua kaupankäyntissä markkinoilla pohjautuen sopimusvapauteen ja korkeaan kuluttajan suojan tason. Jos pyritään taloutta edistämään, niin Irlanti aikoo järjestää kuusi kokousta neuvoston työryhmätasolla. Olen tietoinen siitä, että tähän mennessä tässä on jo tutkittu jokaista artiklaa. Niitä on käyty artikla artikla läpi. oli myös tietoinen siitä, että tämä tietty toimenpide hitaasti on edistynyt ja erilaisia kantoja on sen suhteen. Ja minä ymmärrän, että eri neuvottelujen yhteydessä, joita käydään, kompromissi saattaa olla mahdollinen ja tämä helpottaisi yhtenäistä lähestymistapaa neuvoston ja parlamentin kesken, ja näin tämä toimi ainakin osittain voisi tulla laiksi ilman ettei tulisi enää turhia viivästymisiä, kun käydään yksityiskohtia läpi. Minä odotan tästä vielä virallista tietoa, Täm, mutta ymmärtääkseni on olemassa mahdollisuus, mutta ei enempää kuin mahdollisuus, että saataisiin sopimus siitä, että tämä liittyisi verkkotransaktioihin digitaalisesti. Ja tässä yhteydessä mielestäni on tärkeää, että rajat ylittävän kaupan yhteydessä, kaikki olemme tietoisia, että huomattava, se tarkoittaa huomattavaa kasvua pk-yrityksille ja pyritään keskittymään verkkotoimintaan ja myös kuluttajat alkavat innostua ja tuotteita myydään verkossa ja siksi on on tarpeen, että kuluttajat paremmin ymmärtävät EU-ssa, minkälainen kuluttajan suoja on tarjolla heille näissä tapauksissa silloin, kun joku menee pieleen verkkokaupassa. Minä siis toivon, että todellista edistystä Iilanin puheenjohtajakaudella voidaan saada tässä välineessä. Minä tiedän, että tämä, tästä on, ollaan oltu varsin eri mieltä, erimielisiäkin, mutta uskon, että yhtenäinen kantakin löytyy, jotta voidaan varmistaa, että ainakin jonkin verran voidaan edetä tavallisissa transaktioissa, joihin liittyy huomattava määrä räätyttävää kauppaa koko EU:ssa. Lopuksi vaikka ymmärrän, että jurivaliokunnalla ei ole päävastuuta tässä ehdotuksessa, haluan sanoa muutaman sanan ehdotetusta tietosuoja-asetuksesta, joka edustaa huomattavaa uudistusta tietosuojalainsäädännössä. Ehdotettu asetus pyrkii lisäämään yksilöiden mahdollisuutta valvoa omaa henkilökohtaista tietokantaansa, näin parantaen heidän luottamustaan digitaaliseen talouteen. Luottamuksen pitäisi sitten lisätä innovaation tasoa, talousta toimintaa ja lisätä työpaikkojakin. Kaikki osa oikeutta kasvun puolesta agendaa. Asetus pyrkii varmistamaan harmonisoidun, harmonisoidun tietosuoja täytäntöönpanostandardoinnin kautta EU. Näin lisätään rajat ylittävää yritystoimintaa sisämarkkinoilla. Ymmärrän, että on arvioitu, että Euroopan verkkotalouden arvo sisämarkkinoilla saattaisi olla jopa 5 prosenttia BKT seuraavina vuosina ja näin voitaisiin luoda yli 4 miljoonaa työpaikkaa, jos digitaalinen strategia täytäntöön pannaan kokonaisuudessaan. Lopuksi ehdotettu asetus tunnustaa huom- sen, että yhä enemmän määrin globaalilla tavalla siirretään henkilökohtaisia tietoja. Näin lisätään myös EUn houkuttavuutta yritys- ja investointipaikkana Täällä pyritään luomaan luottavaisempi kuluttaja, yksinkertaisempi yritysympäristö ja houkuttelevampi investointi sijainti tai ympäristö. Eristys tässä tukee uskoaksemme suoraan yritysten toimintaa ja kasvua, ja kun edistetään uudistusta uudistuspakettia. Tämä on myös Irlannille puheenjohtajakaudellaan prioriteetti oikeuden alueella. Kokouksiin on jo ryhdytty työryhmätasolla ja ymmärtääkseni on myönteistä valmiutta edetä näissä tässä tärkeässä kysymyksessä. Meillä on ollut 15 työryhmäkokousta puheenjohtajakaudella. Me tällä tai me olemme suunnit- aiomme järjestää 15 eri kokousta kaudellaan. Vielä lopuksi haluan ehdottomasti viitata muihinkin toimenpiteisiin, jotka toivoaksemme etenevät kaudellamme. Jotkut niistä löytyvät tämän päivän estyslistaltanne. Aivan erityisen tärkeänä pidän Euroopan suojelulaki ja sivilioikeuden kysymyksiä. Tästä keskustellaan täällä myöhemmin. Se on erittäin on erittäin tärkeää, että yksilöt, jotka esimerkiksi ovat joutuneet perheväkivallan uhriksi jossakin jäsenvaltiossa, ovat saaneet suojamääräyksen, tietävät, että kun he menevät toiseen jäsenvaltioon, on kyse sitten pysyvästä tai väliaikaisesta asumisesta, tai vaikka mentäisiin vain lomallekin, niin äh, aggressiivinen osapuoli ei voi vapaasti seurata heitä, koska kerran suoja on myönnetty alkuperäisessä jäsenvaltiossa ja jos näin ei olisi, niin hän saattaisi sitten tavallaan terrorisoida tätä henkilöä myös ulkomailla. Minä olen erittäin optimistinen sen suhteen, että tässä asiassa voimme edetä. Minä itse monien vuosien ajan olen ollut perheoikeusjuristi, niin minulla on aivan erityinen intressi tässä asiassa, että tunnustettaisiin täytäntöönpanotoimet avioliitto-oikeuskysymyksissä ja mitä tulee rekisteröityihin kumppas, kum, mm, kum, parisuhteisiin. Tiedämme, että tätäkin asiaa ollaan käsittelemässä. Käsitellään omaisuuskysymyksiä, millo, mihin sen pitäisi soveltua, miten eläkekysymykset tähän liittyvät, entä muut omaisuuserät. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot ovat hiukan hankaluuksia tässä asiassa. Me tulee rekisteröityn kumppanuuteen, kun taas ovat sitä mieltä, että nämä kaksi välinettä pitäisi ottaa yhdessä käsittelyyn ja saada myös lain muotoon yhdessä. Me tulemme käsittelemään näitä asioita rakentavassa hengessä. Ja lopuksi puheenjohtaja, haluan sanoa, että Irlanti puheenjohtajavaltiona on, on saanut ison agendan sivilioikeuden alueella. Me pyrimme täyttämään pääprioriteettamme ja haluamme näin tukea tällaista kasvua, elpymistä, työpaikkojen luomista. Aivan erityisesti on aivan kiistatonta, että siviilioikeuden toimet voivat vaikuttaa siihen, että sisämarkkinat toimivat paremmin ja näin voidaan vaikuttaa EUn taloudellisen kasvun strategiaan. Irlanti puheenjohtajavaltiona aikoo tehdä työtä tämä mielessä pitäen ja haluamme myönteisellä tavalla vaikuttaa unionin talouteen, kun näin teemme kuitenkin kuitenkaan emme halua unohtaa sosiaalisia kysymyksiä, sosiaalisia toimenpiteitä joilla on myös merkitystä siviilioikeuden alueella. Vielä lopuksi haluan sanoa, että olen erittäin tietoinen siitä, että tekemämme työ, teidän tekemänne työ suoraan vaikuttaa monien miljoonien kansalaisten elämään kautta EUn. Odotan innolla yhteistyötä tulevina viikkoina ja kuukausina ja toivon, että aikanaan kun ollaan kesäkuun lopussa, niin olemme saaneet konkreettista tulosta Euroopalla ja Euro, EU hyötyy näistä toimista, joihin toivottavasti pystymme. Kiitoksia. Bardzo dziękuję ministrze Chantel e, za... Kiitos e, ministeri oikein paljon tästä hyvin kattavasta katsauksesta Irlannin puheenjohtajamaan toimiin siviilioikeuden alalla. Ja voin taata valiokunnaltamme teille täyden tuen ja voin myös taata halumme tehdä yhteistyötä kanssanne tämän puolivuotiskauden aikana. Nyt siirrymme sitten varsinaiseen työntekoon. Meillä on kolme istuntoa. Ja ensimmäinen on tällainen yleinen osa, jossa puhutaan yleisistä näkökulmista kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Me olemme nyt tässä aikataulusta jo jonkin verran jäljessä, joten meidän täytyy hieman nyt nopeuttaa ja varmistaa, että kaikki kunnioittavat heille jaettuja puheaikoja niin, että meille jää aikaa myös mielipiteen vaihtoon. työssäni Euroopan parlamentin oikeusasioiden valiokunnassa olen ollut mukana yksityisoikeustyössä. Ensin oli Rooma 3-asetus, joka liittyi avioeroihin ja avioeroihin nimenomaan rajat ylittävissä avioliitoissa. Tämä oli hyvin mielenkiintoista menettelytapaa tapojenkin kannalta, koska ensimmäistä kertaa vahvistettu oli käytössä vahvistettu yhteistyömenetelmä 12 jäsenvaltiossa. 12 jäsenvaltiota päätti siis vahvistaa yhteistyötään oikeusasioissa, kun oli kysymys avioerot ja eroaminen. Ja kysymys oli siis aviopareista, joilla oli eri kansalaisuus. Ja me näimme, miten, äh, varsis, miten paljon erilaisia ongelmia oli ja valtavia ongelmia ihmisillä oli, äh, jos he olivat hyödyntäneet vapaata liikkuvuutta ja vaihtaneet työpaikkaansa ja äh, työnantajaa. Oli vaikeaa löytää tyydyttävää yhteistä nimittäjää sen vuoksi, että tässä oli niin paljon erilaisuuksia kansallisissa lainsäädännöissä. Tämä näkyy hyvin selvästi Bryssel 1-asetuksessa. Professori Lennarthan tässä jo puhuikin ihan tarpeeksi, jotta en sitä sen enempää. Mutta kaksi vuotta tehtiin rankkaa työtä. Ja lopputulema olikin sitten odotustemme mukainen, koska pääsy oikeuteen on nyt helpompaa kuin aikaisemmin. Ei ainoastaan ihmisille, jotka ovat työelämässä, vaan tämä koskee myös kuluttajia ja, ja työntekijöitä. perintöoikeudessa on ollut myös erilaisia ongelmia ja oikeudellisia esteitä, jotka ovat monimutkaistaneet ihmisten arkipäivää aikoina, jotka muutenkin ovat olleet rankkoja, kun he ovat menettäneet jonkun läheisen. Läheisempi yhteistyö kaupan alalla ja suurempi äh, liikkumisvapaus tuo mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Haasteita, joita meidän täytyy käsitellä. Mitä enemmän meillä on sosiaalista liikkumista, sitä enemmän on sääntöjä harmonisoitavasta, enemmän on luotava oikeudellista yleistä tilaa, jonka pohjalta ihmiset voivat helpommin ratkaista ongelmansa ja myös ratkaista ne halvemmalla sen vuoksi, että ihmiset ihmisillä on eh, varsinkin sivi yksityisoikeudessa hyvin paljon eroavaisuuksia. Ja esimerkiksi tuomioistuiden päätösten yhtäläinen tunnustaminen on yhä useammin mahdollista. Sen vuoksi myös, että eri oikeudelliset järjestelmät luottavat ehkä nyt enemmän toisiinsa. Ja tähän ei liity ainoastaan liikku, oikeus liikkua vapaasti, vaan me näemme myös äh, enemmän ja enemmän akateemista vaihtoa, eli yhteistyötä äh, yliopistojen kesken. Joten me olemme kulkemassa kohti tilannetta, jossa me voimme luoda samankaltaista lainsäädäntöä. Tämä tulee olemaan välttämätöntä ottaen huomioon sen, että vapaat markkinat ja vapaa liikkuvuus antaa kansalaisille mahdollisuuksia, joka, mahdollisuuksia jotka vievät heidät kuitenkin tilanteisiin, jossa he tarvitsevat yhteistä eurooppalaista yksityisoikeutta. Tämä merkitsee lainsäädännön harmonisointia, mutta se tuo mukanaan valtavia haasteita. Ja sen vuoksi me olemme täällä tänään. Meidän työmme tänään on löytää vastauksia muutamiin näihin kysymyksiin. Eli tässäpä minun osaltani nyt tarpeeksi tältä hetkeltä. Ja annan nyt äh, puheenvuoron Paraskevi Mihulle Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kunnianarvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat. Euroopan unionin komission nimissä haluaisin sanoa, että on suuri kunnia ja olen kovin iloinen pystyessäni osallistumaan tähän teidän kokoukseenne. Vuodesta 2013 on tarkoitus tehdä kukoistava vuosi kansalaisille. Miten me tässä onnistumme. Tänä päivänä eurooppalainen oikeudenkäyttöalue on käsin kosketeltava todellisuus, koska meillä on yhtenäismarkkinat ja emu. Oikeus, kansallisuus, kansalaisuus ja perusoikeudet ovat perusarvoja ja ne muodostavat olennaisen osan modernia eurooppalaista yhteiskuntaa. Ihmiset voivat vaatia todellisesti oikeuksiaan, kun he haluavat matkustaa, muuttaa väliaikaisesti tai pysyvästi toiseen eurooppalaiseen maahan opiskellakseen, työskennelläkseen, perustaakseen perheen, perustaakseen yrityksen tai siirtyäkseen eläkkeelle. Edistysaskeleita on otettu siviili- ja kauppaoikeudessa ja on vedetty myöskin yhteyksiä kansainväliseen yksityisoikeuteen. Kansalaiset tänä päivänä, heillä on yksinkertaisemmat käytävät, joiden kautta he voivat esittää vaatimuksiaan rajat ylittävissä tapauksissa ja myöskin vaatia Brysseli ykkösen mukaisia asioita. Tähän puheenvuorojakin viittasi. Ja tämän tulisi olla täysin voimassa vuonna 2015. Kansalaiset hyötyvät vahvemmista kuluttajaoikeuksista, kun he ostavat tavaroita netistä. Heillä on myöskin vahvemmat tietosuojasäännökset Meillä on yhteistä lainsäädäntöä siviilivastuusta ja sopimusoikeudesta. Lasten suojelu, puolisoiden suojelua on parannettu aivan erityisesti, jotta varmistettaisiin se, että kun pari eroaa, lapsilla on oikeus pitää säännöllisesti yhteyttä äh, vanhempaan ja että elatusmaksut maksetaan tulevaisuudessa yhteiset säännöt tulevat kattamaan kaikki kansalaisten elämän ulottuvuudet avioeroista perintöihin. Avioliiton alaiset kiinteistöasiat, niistä on käynnistetty keskustelut ja me tulemme myöskin jatkamaan julkista keskustelua asioista, jotka liittyvät siihen, kun kansalaiset haluavat muuttaa ulkomaille. Me työstämme myöskin eurooppalaista kauppalakia. Tästä ministeriö puhui. Ja tässäkin meidän täytyy aivan erityisesti kiittää esittelijöitä herra Leeneä ja Beliniä. Kun me käynnistimme vuotta 2013, joka on kansalaisten teemavuosi. Varapuheenjohtaja Redding sanoi, että ihmiset odottavat konkreettisia tuloksia Euroopalta. Me haluamme parantaa asioita kansalaisten oikeuksissa ja siviilioikeus, sillä on suuri vaikutus näihin oikeuksiin. Vaihtoehtojen joukosta löytyy se, että meidän täytyy parantaa oikeudenkäyttöalueen toimintaa tässä vaiheessa pohdintojamme komissio on kiitollinen Euroopan parlamentille, koska Euroopan parlamentti on laatinut kattavan tutkimuksen kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja sen tämänhetkisistä porsaanreijistä ja tulevaisuuden näkymistä. Komissio aikookin tehdä ehdotuksia välineistä, joilla nämä porsaanrajat tukittaisiin se tulee myöskin harkitsemaan siviilioikeuden lisäkodifiointia. Me olemme tietoisia siitä, että meidän tulisi viedä tämä eurooppalainen sisämarkkina- ja oikeudenkäyttöalue päätökseen, ja me etenemme näissä asioissa askel askeleelta. Noudatamme sitä tiekarttaa, jota Tukholman ohjelman yhteydessä laadittiin. Tänä vuonna ja ensi vuonna me tulemme tekemään ehdotuksia, jotka liittyvät tähän ohjelmaan ja samaan aikaan me kannustamme keskusteluun ja tutkimukseen, mutta meidän tulee pitää mielissä se, että jos me teemme ehdotuksia kodifioinniksi, silloin käynnistetään poliittinen keskustelu tästä aiheesta. Ja aivan kuten puheenjohtajakin sanoi, siitä tulee nousemaan esiin hyvin haastavia ja tärkeitä kysymyksiä. Haluaisin lyhyesti viitata tiettyihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät kasvuun. Ministerihan näistä jo minua ennen puhui. Ensinnäkin äh, konkurssiehdotus. Tämä ehdotus hyväksyttiin komissiossa ja se esiteltiin neuvostolle ja parlamentille 12. joulukuuta. Tämän yhteydessä julkistettiin myöskin julkilausuma ja ministeri oikein hyvin kuvasi sitä, miten, mitä tässä vararikkoasetuksessa katetaan, mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että tämä asetus on vasta ensimmäinen askel. Se julkilausuma, jonka me myöskin hyväksyimme, komissio aikoo käynnistää pohdintaprosessin uudenlaisesta lähestymistavasta yritysten vararekkoihin. Tarkoituksena on järjestää julkinen kuuleminen. Me haluamme siirtyä kohti erilaista perintäkulttuuria silloin, kun ihmiset tai yritykset ovat taloudellisissa, joutuvat vaikeisiin taloudellisiin tilanteisiin. Me haluaisimme myöskin lyhentää käsittelyaikoja. Komissio tukeutuu parlamentin ja kansallisten parlamenttien tukeen, jotta, tälle asialle, jotta tähän asiaan kiinnitetään riittävää huomiota. Meillä on myöskin ehdotus eurooppalaisesta tilien säilyttämisestä, säilyttämismääräyksestä ja tässäkin esittelijä Palta Saare menee kovaa vauhtia eteenpäin ja tästä me olemme hänelle kiitollisia. Haluaisin lopuksi vielä sanoa, että odotamme, ja meillähän on paljon muitakin ehdotuksia, joista ministerikin puhui, ja täten odotan, että että me pääsemme nopeasti neuvostossa ja parlamentissa eteenpäin näissä asioissa ja myöskin sopimusoikeusasioissa Irlannin puheenjohtajakaudella. Jos en nyt väärin muista, niin tämä on Irlannin seitsemäs puheenjohtajakausi ja Uskon, että Irlanti tulee ohjaamaan tätä prosessia hyvin menestyksekkäästi eteenpäin. Haluaisin toivottaa puheenjohtajakaudelle parasta mahdollista onnea, jotta nämä toimenpiteet hyväksytään, koska niiden kautta saadaan lisää oikeusvarmuutta, kasvua ja tietenkin se tulee hyödyttämään myöskin yrityksiä ja kansalaisia. Kiitoksia huomiostanne. Thank you very much, <clears throat> Mrs. The next item. Kiitokset. Sitten äh, seuraava asia on, äh, meillä on kaksi äh, asiaa. Meillä on Aileen McCartin sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Thank you and uh, I'm very pleased to have the opportunity. Kiitoksia hienoa voida esitellä meidän tekemämme työtä oikeusasian valiokunnassa ja tätähän myös koko parlamentti on tukenut ja sen myös hyväksynyt. Alussa ehkä voin sanoa, että poliitikkona ja lainsäätäjänä olen saanut pyyntöjä äänestäjiltä, jotka on jatkuvasti usein ovat tilanteessa, johon liittyy räätyltyä riitoja, esimerkiksi lapsikiistat, elatusmaksut, omaisuuskysymykset, asuntoongelmat ja yritykset pyrkivät velkomaan muista jäsenvaltioista. Nämä ovat ongelmia, he kääntyvät meidän puoleemme EU-parlamentin edustajina, että me auttaisimme heitä ratkaisemaan näitä kysymyksiä, mutta me kyllä tiedämme ja tiedän tämä tapauksia, joita olen käsitellyt, että oikeudenkäynnit ovat kalliita ja fakta on, että aivan erityisesti yritykset omalla alueella, niin 45 prosenttia on niistä on sanonut, että ne eivät ha- veisi asiaa toiseen tuomioistuimeen jossakin muussa maassa, jos summa on alle 50 000 euroa, koska loppujen lopuksi he maksavat enemmän kustannuksina, miksi kannattaa maksaa vielä enemmän kuin se summa, jo, jo, jo, jonka joku on velkaa välittäminen voi olla varsin arvokas väline, väline kuluttajille ja yrityksille. Ja me haluamme antaa jäsenvaltioille sen mahdollisuuden, että niitä pitää tehdä enemmän, jotta voivat hyödyntyä välitystoiminnasta, sovittelusta, niin mitä se antaa koulutusta sovittelijoille, rohkaista vapaaehtoisia sääntöjä ja niiden käyttöä. Ja mitä olemme tutkimuksestamme huomanneet, että paras 70 prosentissa onnistutaan sovittelussa, ja se voi olla 80 prosenttiakin, jos osapuolet vapaaehtoisesti ovat valinneet sovittelun, ovat siis sitoutuneita tähän lopputulokseen, mutta vain yksi prosentti osapuolista on tarttunut sovitteluun, joten kuilu on varsin iso kun verrattuna hyötyyn ja käyttöasteeseen, joka sovitteluun liittyy. Me toivomme, että hyötyä saadaan sekä ajan kautta, ajassa että kustannuksissa 300 tuomioistuin menot pitkittyvät ja samoin kustannukset vähenisivät. Ja myös kokemukset omasta jäsenvaltiosta ne ovat, että ri- kiistat oli 2000 000 euroa, siihen niin 300 päivää ja se maksoi noin 51 000 euroa, kun taas arviointi ovat antaneet ymmärtää, että sovitteluun on se mennyt 87 päivää ja se olisi maksanut vain pienen osan, alle 1000 euroa, joten suuria mahdollisuuksia tähän kyllä liittyy sovitteluun. Yksi sovittelija kertoi, että yhdessä vuodessa hän sovitteli 150 kiistassa, 100 ratkaistiin viikossa ja 30 oli rajat tapauksia Täällä Belgiassa on tuhat sovittelijaa. 2012 pelkästään he sovittelevat 3500 tapauksessa ja vielä 600 000 juttua on sitten tuomioistuimen käsittelyssä. Tämän takia me uskomme, että meillä, täyt, meidän täytyy saada tämä direktiivi ja meidän täytyy saada se täytäntöönpannuksi ja sitä pitää käyttää kaikkialla EU-ssa. 2008 kävi ilmi, neuvostosopimuksen myötä, että meillä oli kaksi tärkeää kuulemista ennen tätä, 2006 ja 2007 vuosina. Meillä oli myös verkkokonsultaatiokierros ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa. Päätimme kuulla ihmisiä verkossa ja saimme paljon palautetta kautta EUn. Ja tämä osoitti ja vakuutti meidät valiokunnassa siitä, että juuri silloin tämä monet alun perin olivat skeptisiä tästä asiasta, tämä tietysti kuitenkin oli hyvä asia, koska ihmiset halusivat mahdollisuuden käyttää sovittelua ja välitystä hyväkseen. Direktiivi siis auttaa sovittelun käytössä ja vahvistaa juuri oikeudesta takuuta, joka tähän liittyy, ja me, meistä tämä antaa lisäarvoa kansalaisille ja taloudellisille toimijoille. Se antaa kaikille tuomarille EU-ssa oikeuden ehdottaa sitä, että osapuolet osaltuvat sovittelukokoukseen, ja jos henkilö pidetään sopivana, voidaan ehdottaa osapuolelle, että he turvautuvat sitten sovitteluun. Näin osapuolet voivat saada aikaan sopimuksen sovittelun jälkeen. Se on vähän samantyyppinen kuin tuomioistuimen päätös, joka voidaan täytäntöönpanna tässä, tämä voidaan saada oikeudellisen hyväksymisen kautta tai notarin tu, tu, sertifikaatin kautta, ja näin nämä voidaan täytäntöönpanna jäsenvaltioissa unionin sääntöjen mukaisesti. Tietysti direktiivi varmistaa sen, että sovittelu täytyy tapahtua luottamuksensa hengessä, ja tieto, jota annetaan, tai tunnustus, joita osapuolet tekevät, niitä ei voida käyttää tätä osapuolta vastaan. Se, ja, se jatkossa oikeusmenettelyssä, jos tässä sovitussa ei onnistuta, meistä tämä oli olennainen osa, jotta osapuolet luottavat ja uskaltavat käyttää sovittelua ja halutaan myös rohkaista heitä sovitteluun. Tässä mielessä direktiivi varmistaa, että sovittajat eivät voi antaa todisteita siitä, mitä sovittelun aikana on tapahtunut oikeus, oikeustoimissa tämän sovittelun jälkeen. Ja lopuksi äh, säädökset äh, rajoituksista, vanhenemisesta, sen pitäisi varmistaa, että silloin kun sovitteluun mennään ja jos tämä ajanjakso viedään loppuun tai se keskeytetään, jotta pitää taata, että he eivät menetä päiviään tuomioistuimessa koska aikaa on mennyt tähän sovitteluun. Näin se säilyttää mahdollisuuden kääntöä tuomioistuimen puoleen, jos sovittelu ei onnistuisikaan. Aikarajana täytäntöönpanolle päätimme laatia mietinnön täytäntöönpanosta koskien direktiiviä. Kuten ehkä tiedätte, Tanska ei kuulu direktiivin alaisuuteen, yhteiskuningaskunta ja Irlanti osallistuivat tähän siviilioikeudelliseen direktiiviin enkä voi antaa analyysiä siitä, miten direktiiviä on täytäntöönpantu yksityiskohtaisesti, mutta haluaisin kuitenkin tarttua muutamiin kysymyksiin, jotka mielestäni ovat relevantteja ja ajatellaan täytäntöönpanoa yksi, yksittäisten jäsenvaltion tasolla. Yksi, kaksi artiklaa pitäisi soveltaa rajatylyttävissä kiistoissa. Tästä käytiin kädenvääntöä neuvoston ja parlamentin välillä. Parlamentti tämän hävisi ja nyt laki koskee vain rajat ylittäviä kiistoja, mutta silti me huomasimme, että suurin osa jäsenvaltion lainsäädännöstä ei tee mitään eroa kotimaan ja rajat ylittävien kiistojen välillä. Toisin sanoen sama sovittelutapaa toimitaan, toteutetaan kaikissa tapauksissa kansallisen mukaisesti. Mitä tulee luottamuksen takaamiseen, seitsemän artikla suurin osa jäsenvaltioista takaavat luottamuksellisuuden sovitteluprosessissa ja ne suojelevat niitä, jotka osallistuvat sovitteluun he eivät voi, ei joudu antamaan todisteita myöhemmässä vaiheessa. Italiassa esimerkiksi 10 artikla heidän lainsäädäntöään to- toteaa, että lausuma, joka annetaan sovittelussa, sitä ei voida käyttää hyväksi jatkotoimissa, ja sovittel- sovittelun osallistuvaa ei voida pyytää todistamaan, ja yhdeksän artiklassa kaikki, jotka ovat osallistuneet sovittamiseen, ovat velvollisia luottamukselliseen toimintaan menettelyn aikana. Välittäjän pitää pitää tiedot luottamuksella, aika saadaan, elleivät sitten osapuolet suostu johonkin muuhun. Sama koskee Saksaa. luonnos asettaa vaatii, että sovittelija ei paljasta luottamuksella tietoa ja antaa hänelle oikeuden kieltäytyä antamasta tällaista tietoa kaikissa käsittelyssä Ruotsissa kuitenkin näyttäisi siltä, että mitä tulee luottamuksellisuuteen, se on erilaista kolme artiklassa Tukholman kauppakamerin sovittelusäännössä todetaan, että luottamuksellisuus ei ole automaattista ja tässä tarvitaan sopimus tästä asiasta osapuolten kesken. Kolme artikla luo velvoitteen sovittelijalle ja sovittelujärjestölle ja osapuolelle. He joudut noudattamaan luottamuksellisuutta sovittelussa, mutta se ei sulje pois sitä, etteikö joutuisi todistamaan oikeudessa myöhemmin. Joten eroja olemme huomanneet, mutta kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä erityksen jäsenvaltiossa, jos se tarkastellaan sitten täytäntöönpanoa so, so, so, sopimuksessa. Suurimmassa osassa on sellainen menettely valalla, että sama asema annetaan sovittelun tulokselle kuin tuomioistuinpäätökselle, joko asiana annetaan jatkossa tuomioistuimen käsittelyyn tai hyväksytään se virallisesti. Esimerkiksi Ranskassa 9 artikla laissa määrää, että sovittelija laatii tällaisen rekisterin päätöksistä ja sitten se rekisteröidään ja silloin osapuolten viranomaiset voivat viedä asian ensimmäisen oikeuden käsittelyyn ja silloin tästä sopimuksesta tulee täytäntöön pantava. Sama koskee Sloveniaa, osapuolet voivat sopia kiistoista ja tämä on suoraan täytäntöön pantavissa notaritoiminnan kautta. Edelleen mitä tulee vanhenemisen jäsen, jäsenvaltiot ovat valinneet erilaisia keinoja, milloin valitaan sovittelu ja pyr- ja asiat voidaan myöhemmin viedä myös tuomioistuimen käsittelyyn tai sen sovitteluun vaikka olisi se aikarajoja, jotka olisivat umpeutuneet, mutta joissakin jäsenvaltioissa on menty direktiivin vaatimuksia pidemmälle. Toivoin, että sovittelun kautta voitaisiin helpottaa aikapaineita tuomioistuimessa ja saataisiin tehokkaampaa riitojen ratkaisuja aikaan joten jäsenvaltiot kannustavat sovittelun käyttö, käyttöön. Bulgariassa osapuolet saavat 50 prosentin korvauksen. Jäsen, jos ratkaisevat menestyksekkäästi asian sovittelussa, kun taas Romaniassa osapuolet saavat täyden korvauksen tuomioistuinmenoista. Joissakin jäsenvaltioissa tämä on lakisäätöistäkin. Joissakin tapauksissa silloin kiistoja ei voida viedä tuomioistuimen käsittelyyn ennen kuin ensin on yritetty sovittelun kautta ratkaista asiaa varsin usein näin on perheoikeuden kysymyksessä. Italia kuitenkin on ensimmäinen maa EU-ssa, joka vaatii osapuolia siviili- ja kauppa-asioissa viemään ensin asiansa sovittelun. Italian lainsäätöt käyttävät artiklaa 29, kun tuli voimaan maaliskuussa 2011. Siinä pyritään uudistamaan oikeusjärjestelmää ja saamaan tapaustaakkaa vähenemään, että siellä yleensä menee yhdeksän vuotta toimiston käytäntöihin, ei ole hämmästyttävää, ihme, ihmeteltävää, että tämä ei ole ollut kovinkaan suosittu. kun eh, juristit ovat jopa menneet lakkoon tämän asian tiimolta joulukuussa 2012 seurasi suullinen kysymys, joka asettiin komissiolle, juuri valiokunnan kysymys täysistunnossa. Me pyysimme, että tämä asia tulee esille, koska uskomme, että vieläkin haluamme edetä enemmän sovittelukysymyksissä ja nopeuttaa sen käyttöä kautta EUn. Me olemme sitä mieltä, että tarve on erittäin kiireinen Äh, laman aikana, säästöjen aikana ja kun jäsenvaltioiden pitäisi keskittyä siihen, että voisivat säästää menoja, säästää aikaa riitojenselvityksessä, mutta tilanne on sekä hämmentävä että turhauttava. Toisaalta on yhä enemmän kirjallisuutta todisteaineistoa, joka osoittaa, että myös varsin va- vaatimattomat menestykset tarkoittavat sitä, että sovittelu saa aikaan huomattavia säästöjä, sekä ajassa että rahassa. Toisaalta on suuri pettymys, että näitä tapauksia, sovittelutapauksia on varsin vähän EU-ssa, ja me uskomme, että komission parlamentin ja neuvoston neuvosto eivät pyrkineet tähän, kun hyväksyivät direktiivin. Tämän takia me olemme pyytäneet, että komissio edistyisi, edistyisi direktiivin tavoitteiden saavuttamisessa nopeasti, ja me pyysimme, että komissio varmistaisi sen, että tasapainoisesti tasapainotetaan suhteet oikeuskäsittelyn ja sovittelun välillä, ja me pyysimme, että komi- kysymme komissiolta, miten se haluaa varmistaa tasapainoisemman suhteiden asioiden välillä, ja miten saadaan minimimäärä tapauksia sovitteluun jokaisessa maassa, ainakin rajat ylittävien kiistojen kohdalla. Ja haluaisimme nähdä, miten komissio voi auttaa meitä jotta nämä minimiprosenttiosuudet täyttyvät. Ja minun täytyy sanoa, että komission jäsen Reding on, on haluaisi, että raportin sovitusta ensi vuonna, jotta voidaan vielä edentää, edistää sovittelua EU:ssa. Ja olen ollut henkilökohtaisessa yhteydessä hänen kanssaan, niin ymmärtääkseni hän on kerännyt varsin paljon tietoa siitä, missä määrin direktiivi on siirtynyt kansallisen lainsäädäntöön jäsenvaltiossa. Vielä lopuksi ehkä tulemme odottamaan tämän, tätä raporttia 2016 tai komission kertomusta ja se perustuu yksittäisiin kansalaisiin raportteihin, joita jäsenvaltiot komissiolle välittävät. Me uskomme edelleenkin täällä parlamentissa ja valiokunnassa, että sovittelu on joustava, kustannustehokas, eh, hyvä keino. Näin osapuolet voivat hallita tilanteen paremmin, antaa heille suurempaa vastuuta, ratkaista kiista. Ja meistä se on erityisen hyödyllistä ajatellen perheoikeuskiistoja ja lapsia, koska se voi nopeuttaa toimintaa ja näin voidaan varmistaa lasten hyvinvointi ja koko perheen hyvinvointi paranee, kun stressi ja konfliktit vähenevät. Lopetan tähän ja toivon, että saan myös kysymyksiä osalleni, mutta nyt kuitenkin jatkaa tästä aiheesta myöhemmissä yhteyksissä. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję e, pani McCarthy za... Kiitoksia oikein paljon edustaja McCarthy tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Edustaja McCarthy on valiokunnan asiantuntija nimenomaan sovitteluasioissa. Ennen kuin me jatkamme eteenpäin, muistuttaisin teitä, että meillä on mahdollisuus keskustella. Jos te haluatte osallistua keskusteluun, täyttäkää tämä teille annettu lomake ja antakaa se sitten sihteeristölle, niin silloin me voimme antaa puheenvuorot pyyntöjen mukaan. Meillä on Viinistä täällä vieressä Stefan Breyer, hän on notaari ja hän on myös erikoistunut sovitteluun. Verehrte Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, kysymys. Kenellä teistä on sovittelijan koulutus? No sitten minulla on vielä toinen kysymys. Kenellä teistä on kokemusta sovittelun alalta? Kuka on osallistunut sovitteluun? Kenellä on ko- positiivisia kokemuksia sovittelusta? Ja, das Thema meine... Niin, minun aiheeni on, miksi sovittelua pidetään vaihtoehtona, tai miksi sovittelua ei useammin pidetä vaihtoehtona ongelmissa. Sovittelua pidetään usein haluttavana ja sen vuoksi minulla on jälleen yksi kysymys. Mitä jos sovittelua käytettäisiin enemmän? Ja mistä me tiedämme muuten, että sovittelu toimii? Ensimmäinen aihe liittyy rahaan. Raha on aina tärkeä asia. Tuetaanko sovittelua taloudellisesti, jos näin, niin silloin sitä käytettäisiin enemmän. Toisaalta, rangaistaanko sovittelua taloudellisesti, silloin sitä ei taatusti oteta käyttöön. Kysymys on medioid, me, me, sovittelun tuloksista. Itävallassa meillä on kirjallinen ö, sopimus sovittelusta. Ja jos ajatellaan, että tätä kautta luodaan oikeusturvaa, niin silloinhan se oikeastaan on kontraproduktiivista, jos, se, jos sitä rangaistaan äh, tavallaan tällaisilla yhden prosentin maksuilla. En tiedä, onko muissa maissa tällä tavalla. No, jatkan rahasta vielä. Sovittelua kehutaan usein sen vuoksi, että se on kustannusten kannalta kohtuullista. Toki, mutta en tätä nyt kuitenkaan ihan täysin allekirjoita. Sovittelua pidetään vaihtoehtoina ja silloin se pitäisi olla myös tällaisena, se pitäisi esitellä myös se positiivisena vaihtoehtona. Ja mistä sitten sovittelussa on kysymys? Siinä on mahdollisuus antaa ihmisille tavallaan itse osallistua. Kun on vaikea äh, konflikti, niin he voivat itse päättää sovittelussa oman elämänsä kulusta. Minun argumenttini on, että sovittelu parantaa äh, elinlaatua. Sovittelu on hyvin hankalaa, jos ei henkilöstö ole äh, koskaan itse osallistunut sovitteluun, niin on hyvin vaikea tietää, mistä siinä on kysymys, jos lukee sen vain jostain paperista. Toisekseen sitten oikeusavustajat ja sovittelu. Kysymyshän on siitä, että halutaan käyttää sovittelua sen vuoksi, että se olisi kustannusneutraalia ja ei tarvittaisi niin paljon oikeusavustajia, jotka ovat kalliita. No, oikeusavustajat ja lakimiehet eivät luonnollisesti mielellään kuule tätä argumenttia ja argumentoivat sitten taas, että eh, monilla sovittelijoilla ei ole tarpeeksi oikeudellista pätevyyttä ja sen vuoksi sovittelun eh, tulokset voivat olla oikeudellisesti myös epäilyttäviä. Notaarit. No, minä olen notaari. Notaarit olivat alusta alkaen vakuuttuneita siitä, että he ovat synnynnäisiä välittäjiä, sovittelijoita – ja näin voi ajatella, jos ei tarpeeksi ole tekemisissä sovittelun kanssa. Luonnollisesti notaari voi olla sovittelija, mutta sovittelu on kuitenkin jotain muuta. Ja varsinkin Itävallassa meillä nyt on ollut vuoden verran tietynlaisia uusia sääntöjä, joiden mukaan notaarin pitää, tai notaari on velvoitettu tekemään riitaosapuolten välille sovitteluehdotuksen. No mitä jos minulla ei sitten ole kaikkea sitä koulutusta ja osaamista, mitä minulla pitäisikin olla sovittelijana? Minun ammatissani olen usein tekemisissä konfliktien kanssa ja sen vuoksi meillä pitäisi olla vähimmäiskoulutus myös sovittelusta. Toinen asia, Ajatellen esimerkiksi sitä, miten nämä sovitteltavassa tilanteessa olevat henkilöt löytävät itsellensä sovittelijan, kun ei saa mainostaa. Itävallassa on nyt pyritty puhumaan enemmän tästä sovittelusta ja, ja pyritty luomaan tällaista ihmisten vakuuttamista siitä, että sovittelu on hyvä asia. No se kuulostaa paremmalta kuin mikä, miltä se kuulostaa, koska sovittelija ei ole mikään äh, suojattu ammatti. Itävallassa kuka tahansa voi kutsua itsensä sovi, sovittelijaksi ja toimia sovittelijana. Ja minusta tämä on aika epäilyttävää. Minusta tämän pitäisi edellyttää sovittelun pitäisi edellyttää kunnollista hyvää koulutusta ja siinä täytyisi olla myös tietty vakuutusturva. Keskeinen ongelma on minun mielestäni kuitenkin siinä, että ihmiset, ihmisiltä vaaditaan tavallaan edellytyksiä menestykselliseen sovitteluun. Vapaaehtoisuus on yksi osa sovittelua. Siihen liittyy ö, oma tahto, luottamuksellisuus, johon liittyy luottamus ja vastuu. Ja näitä kompetensseja ihmisillä välttämättä ei aina ole, ja ne täytyy hankkia, ja mitä aikaisemmin sitä parempi. Minä olen siis sitä mieltä, että jo nuorten ihmisten, jo siis kouluiässä, heitä pitäisi konfrontoida tällaisilla eettisillä ongelmilla ja antaa heille tavallaan välineet tähän, koska pelkkä kuunteleminen ei riitä, ei se ole helppoa. Eli siis jo kouluissa meillä pitäisi tukea tällaisia eettisiä aineita niin, että nuoret ihmiset oppisivat äh, arvostamaan myös toisiansa ja, ja toimimaan sillä tavalla. Olen tässä nyt ottanut esiin muutamia ongelmia. Haluaisin nyt äh, lukea teille Saksan uudesta sovittelulainsäädännöstä yhden virkkeen, joka minun mielestäni nimenomaan tuo koko sovittelun viestin esiin. Sovittelun tulisi konkreettisen konfliktin ratkaisun ohella johtaa myös siihen, että osapuolet oppivat tulevaisuudessa kommunikoimaan ja huomioimaan toisensa paremmin ja sitä kautta itse hoitamaan ongelmansa ja että he eivät liian nopeasti vie riitoja kolmannen osapuolen ratkaistavaksi. Jos tämä sovittelu toimii ja se on osa yhteiskuntaa ja jos ihmiset sovittelun kautta saavat uusia kompetensseja ja että sovittelu auttaa ihmisiä, niin nämä ihmiset pitkällä aikavälillä kykenevät itse myös ratkaisemaan konflikteja. Ja tästä minä olen ihan vakuuttunut. Tämä on se tavoite, johon meihin on pyrittävä. Kiitos. Bardzo dziękuję panie doktorze. E, wracamy, proszę państwa. Kiitos e, herra Pryor. Ja nyt e, sitten palataan asioiden järjestykseen niin kuin se alkuperäisessä esityslistassa oli. Meidän piti hieman vaihtaa näiden asioiden paikkaa sen vuoksi, että McCarthyn, McCarthylla oli muita sitoumuksia ja hänen oli poistuttava anteeksi siitä. Nyt antaisin puheenvuoron professori Xandra Kramerille Rotterdamin Erasmus-yliopiston kansainvälisen ja vertailevan yksityisoikeuden laitoksen edustajalle. Professori Kramer tulee kertomaan meille kansainvälisen yksityisoikeuden tulevaisuuden näkymistä. Olkaa hyvä. Thank you. <clears throat> Thank you for the... Kiitos ja kiitokset tästä kutsusta tulla puhumaan tänne sen jälkeen, kun julkistimme joulukuussa tutkimuksemme ja tänään puhun englantia hollannin sijaan. Esittelin tämän tutkimuksen äh, hollanniksi, mutta tänään puhun englantia. Olen kovin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on mukana kansainvälisen yksityisoikeuden alalla ja sen äh, tuki on ollut hyvin laadukasta ja olen myöskin iloinen niistä painopistealueista, joita täällä Irlannin puheenjohtajamaan edustaja selitti. Ja myöskin olen iloinen Euroopan unionin komission panoksesta tähän asiaan. Minun mielestäni me olemme menossa oikein hyvin oikeaan suuntaan. Kuten te kaikki tiedätte, kansainvälinen yksityisoikeus astuu kuvioihin mukaan silloin, kun oikeussuhteessa on rajat ylittävä ulottuvuus. Ja tässä mielessä jotkut pitävät sitä osana kansainvälistä oikeutta. Mutta kansainvälinen yksityisoikein perinteisesti, sehän oli kansallisen oikeuden tonttia, eli kansalliset lainsäätäjät säätelivät tätä ja sitten he ottivat huomioon kansainväliset sopimukset. Mutta kuten me tiedämme, kun Euroopan unionin toimivaltuuksia laajennettiin Amsterdamin sopimuksen jälkeen vuonna 1997, EUn myöskin tuli näihin kuvioihin mukaan ja sen jälkeen on laadittu kansainvälistä yksityisoikeutta, mutta tämä puitekehys ei kuitenkaan vielä ole valmis ja tästä syystä tutkinto tutkimus laadittiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli identifioida tämänhetkiset porsaanreijät kansainvälisessä yksityisoikeudessa, missä tarvitaan jotakin lisää ja myöskin tarkoituksena oli pohtia sitä, tarvitsisimmeko me kattavampia puitteita tai jopa todellista eurooppalaista kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstöä ja jos näin, niin miten tämä saavutettaisiin. Minun tutkimukseni sovellusala ja puheenikin päättyy tähän, nimenomaan koskee kansainvälistä yksityisoikeutta, sen sovellusalaa ja täytäntöönpanoa. No, tähän liittyy muitakin ulottuvuuksia, esimerkiksi sovittelu, pankkitilit ja muut, mutta ne jätän syrjään, koska mm, ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi aikaa. Eli missä mielessä kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt ovat olennaisia EU-lainsäädännön kannalta? No siinä mielessä, että sisämarkkinoiden asianmukainen toimivuus on niistä riippuvaisia ja myöskin kansa- vapaa liikkuvuus on tästä riippuvaisia. Kansainvälinen yksityisoikeus tulee lisäämään sääntöjen läpinäkyvyyttä, mitä tulee perheoikeuteen, kauppaoikeuteen – ja esimerkiksi kuluttajien tilanteeseen silloin, kun kuluttajat haluavat ostaa esimerkiksi verkon, verkossa tuotteita ulkomailta. Nämä säännöt ovat myöskin tärkeitä EUn kansalaisuuden kannalta, koska todellinen eurooppalainen kansalainen ja syrjimättömyyden periaate, ne saavutetaan ainoastaan, jos tasavertainen kohtelu on taattu kaikkialla Euroopan unionissa. On itsestään selvää, että että kansainvälisen yksityisoikeuden johdonmukainen puitekehys hyödyttäisi tuomioistuimia ja myöskin ammatinharjoittajia. Jos nyt siirryn puhumaan tämänhetkisistä puitekehyksestä, me olemme tarkastelleet sitä artiklan 81 alla sopimuksessa Euroopan unionissa, unionista. Sillä annetaan Euroopan unionille suuret toimivaltuudet. Kansainvälinen yksityisoikeus kattaa hyvin suuria alueita, mutta tähän liittyy yksi mutta mutta esimerkiksi perheoikeudetta, perheoikeuden kohdalla vaaditaan yksimielisyyttä ja tämä tarkoittaa sitä, että asetuksen aikaansaaminen tai säännöstely tällä alalla on paljon hankalampaa. Tällä hetkellä Meillä on 13 asetusta oikeusavussa, kaksi direktiiviä ja useita ehdotuksia parhaillaan käsitellään ja niistä tullaan myöhemmin tänään keskustelemaan. Sitten on sirpaloitua säännöstöä liittyen kansainväliseen yksityisoikeuteen Tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että tämänhetkinen puitekehys, sillä on hyvin laajat oikeudelliset vaikutukset ja sen kate on laaja, mutta siellä on edelleen porsanreikiä, koska näitä sääntöjä asetetaan eri välineissä, ne eivät aina ole puitekehyksenä johdonmukainen ja meillä on myöskin päällekkäisyyttä. Sitten mitä tulee porsaanreikien identifioitiin, no ne on nyt identifioitu ensinnäkin tarkastelemalla erillisiä asetuksia, olemme tarkastelleet asetusten sovellusalaa. Toiseksi me suoritimme systemaattisen analyysin kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Tarkastelimme kansallisen tason tilannetta, tarkastelimme kansallisen yksityisoikeuden säännöstöä. Ja meidän mielestämme EU-tason sääntelijän tulisi puuttua systemaattisiin puutteisiin, toisin sanoen sellaisiin osa-alueen, joilla sääntöjä ei ole joko ollenkaan, vaikka ne ovat kovin olennaisia. Mitä nämä porsanrajat sitten ovat? Ensinnäkin muussa kuin perheoikeudessa me olemme identifioineet, että esimerkiksi kiinteistöoikeudessa ei juurikaan sääntöjä ole direktiiveissä Esimerkiksi säätiöistä puuttuu lainsäädäntöä, yrityslainsäädännössä on puutteita. Sitten prosessioikeus, sovittelu ja ryhmäkanne lainsäädäntö, siellä on puutteita. Niitä ei juurikaan säännellä. Sitten perheoikeudessa, siellä porsaanreikiä on enemmän avioliitoissa, rekisteröidyissä parisuhteissa, nimissä, adoptioissa, vanhemmuuden määrittelyssä, aikuisten suojelussa ja luonnollisten henkilöiden statuksessa. Ja tietenkin meillä on erilaisia säännöksiä, jotka on, ovat astuneet voimeen Rooma kolmosen myötä, mutta niitä ei kuitenkaan sovelleta koko EU:ssa, koska se perustui tiivistettyyn yhteistyöhön ja ainoastaan puolet jäsenvaltioista osallistuvat tähän yhteistyöhön. Seuraava kysymyksemme olisikin sitten, tulisiko meidän kulkea kohti jonkinlaista Euroopan tason säännöstöä kansainvälisessä yksityisoikeudessa? Nämä säännöt tulisi siis saattaa yhden välineen alaisuuteen systemaattisesti, jotta näitä sääntöjä voidaan lähestyä. Lähdettäisiin liikkeelle yleisperiaatteessa ja sitten erilaisista sisällöllisistä kohdista olisi omat kappalensa. Mutta meidän tulisi olla kuitenkin tietoisia, ja tästä olemme keskustelleet yhteyshenkilöiden ja avustajiemme kanssa jäsenvaltioiden tasolla on se, että meillä ei EU:ssa aina ole samaa käsitystä ensinnäkään siitä, mitä säännöstöllä tarkoitetaan. Kun puhutaan esimerkiksi Ison-Britannian edustajien kanssa, kävi ilmi, että jopa ajatus siitä, että puhuttaisiin säännöstöstä tai mainittaisiin sana säännöstössä, ei juurikaan kannusta heitä toimimaan. Eli meidän täytyy tehdä hyvin selväksi se, mitä me tarkoitamme säännöstöllä. Ehkä tulisi puhua ö, puitteista tai tiekartasta. Sitten huomasimme myöskin, että kaikki jäsenvaltiot eivät halua laajentaa puitekehyksiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hyvin varovaisesti edetä näissä asioissa. Edelleen on puutteita yleisistä käsitteistä, esimerkiksi yleisistä periaatteista, ne vaihtelevat jäsenvaltioista toiseen esimerkiksi miten ulkomaanlainsäädäntöä sovelletaan. Kaikilla jäsenmailla ei ole näistä asioista yhtenäistä käsitystä ja nämä täytyy selvittää ennen kuin todellista säännöstöä voidaan ryhtyä laatimaan. Ja sitten on sisällöllisillä ala-alueilla puutteita. Meidän tulisi myöskin muistaa se, että on eroavaisuuksia aineellisessa oikeudessa, esimerkiksi homoavioliitot, vanhemmuuden määritteleminen, sijaisäityys. Nämä ovat, näissä jäsenvaltioiden aineellinen oikeus vaihtelee. Sen ei tulisi estää kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstöä puhuttiin siitä, että se mikä on tunnustettu yhdessä jäsenvaltiossa, se tulisi tunnustaa ja sillä tulisi olla vaikutuksia toisessa jäsenvaltiossa. Mutta tämä on kuitenkin hyvin arkaluontoinen osa-alue ja tässä täytyy edetä varovasti, koska se saattaa osoittautua esteeksi kansainväliselle yksityisoikeudelle. Ja sitten johtopäätökseni, miten tässä asiassa tulisi edetä kun me kävimme keskusteluja asiantuntijaryhmässä, niin kävi ilmi, että lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tarkoituksena tulisi olla porsanreikien tukkiminen Eli tulisi asettaa etusijalle muu kuin perheoikeus sen takia, että se on helpommin hoidettavissa. Tällä hetkellä aivan erityisesti kiinteistöoikeus ja yritysoikeus, varsinkin kun tarkastellaan talouskriisiä, niin sitä voitaisiin edistää nopeammin. Ja sitten siitä siirryttäisiin perheoikeuteen, jos tarkastelemme Euroopan unionin tuomioistuimen oikeusta. Siinä puhutaan nimioikeuksista, vanhemmuuden määrittämisestä, avioliittolainsäädännöstä, rekisteröidystä parisuhteesta, koska nämä estävät ihmisten vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Tässä myöskin painotamme sitä, että meillä on erittäin hyvää yhteistyötä EU-ssa Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin kanssa, koska jotkut näistä osa-alueista on jo käsitelty Haagin konferenssissa ja me käymme vuoropuhelua Haakin konferenssin kanssa. Tämä on valtaisan tärkeää. Miten nämä porsaanreijät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä tulisi sitten tukkia? askel askeleelta, aivan kuten tähän mennessäkin on tehty, hyväksyen useita välineitä sen sijaan, että tehtäisiin tämä kerta heitolla, kuten jotkut jäsenvaltiot ovat kansallisella tasolla tehneet. Ja sitten pidemmällä aikavälillä meidän tulisi luoda kattavat puitteet. Se on toteutuskelpoinen ajatus sen jälkeen, kun porsanrajat on tukittu ja kun kehitetään tiettyjä peruskäsitteitä perusteellisemmin. Eli tämän kautta voitaisiin konsolidoida nämä säännöt ja ehkä jopa luoda niistä yksi yksittäinen väline ja ehkäpä lopullisesti todellinen kan, eurooppalainen kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstä. Kiitokset huomiosta. Bardzo dziękuję pani profesor Kramer za Kiitokset e, professori Kramer näistä oikein mielenkiintoisista huomioista. Ja nyt siirrymme jälleen eteenpäin. Seuraava puhuja on Nikke Bozet ICFGHK Birminghamista. Hän tulee puhumaan meille mahdollisen kansainvälisen yksityisoikeuden säännöstöstä Euroopassa. Uh, thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Minun nimeni on Nick Buseat ja syy läsnäolooni täällä on se, että olen ollut vaikutusarviointitutkimuksissa mukana Euroopan komission nimiin ja näissä on tarkasteltu eri ehdotuksia mukaan lukien ne, jotka liittyvät esimerkiksi avioliitto ja kuluttajalainsäädäntöön. Tänään puhun tutkimuksesta, jonka olemme laatineet Euroopan parlamentille, jossa lasketaan Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia ja sitä, missä määrin yhteiskunnalle, yksilöille ja yrityksille koituu kustannuksia siitä, että meillä ei ole täysin yhtenäistä eurooppalaista kansainvälistä yksityisoikeutta minua avustavat tässä lain asiantuntijat ja ammatinharjoittajat, ja minä puhun eri näkövinkkelistä, puhun enemmänkin ekonomistin näkökulmasta, mutta pyrin antamaan sitten esimerkkejä esityksessäni. Olen jo jakanut tämän luentomuistion ja käyn nyt tämän läpi. Euroopan parlamentti pyysi meitä rakentamaan sille työlle, josta tässä juuri puhuttiin, toisin sanoen tutkia porsaanreikiä, joita voidaan tutkia, mitoittaa tämän Euroopan toteutumattomuuden laajuus sisämarkkinoilla. Ja sitten tulisi myöskin tarkastella EUn tason toiminnan oikeutusta. Ja me pyrimme tarkastelemaan sitä, miten näissä kustannuksissa voitaisiin saada säästöjä aikaan kansainvälisen yksityisoikeuden kautta. Me olemme vasta nyt kuukauden tehneet tätä työtä. Meillä on vielä kolme kuukautta aikaa, eli arvostan kovasti, jos kommentoitte tätä, koska me voimme vielä mukauttaa tutkimusta. Eli ensinnäkin puhutaan Euroopan yhdentymisen toteutumattomuudesta, joka johtuu siitä, että eri jäsenvaltioiden lainsäädäntö lainsäädäntö vaihtelee. Ja tätä voitaisiin, näitä kustannuksia voitaisiin vähentää kansainvälisen yksityisoikeuden kautta. Olemme jo tässä kuulleet paljon kansainvälisestä yksityisoikeudesta, en halua tähän lisätä mitään, mutta me olemme tietoisia siitä, että tässä voi asettua rajoituksia sen mukaan, kuka tuomioita antaa ja siinä voivat myöskin tulla kuvioihin mukaan pehmeämmät toimenpiteet, jotka sitten vähentävät näitä syntyviä kustannuksia. Tulen kommentoimaan myöskin niitä etuja, joita olisi, jos meillä olisi tulevaisuudessa yhtenäinen kansainvälinen yksityisoikeus. Jos me nyt ajattelemme näitä kustannuksia, mitä kustannuksia voitaisiin vähentää. Kuten tässä jo mainittiin, kustannuksia syntyy kansalaisille, alaikäisille, vapaalle liikkuvuudelle on rajoituksia ja kaikki oikeussuhteet, niihin liittyy epävarmuuksia, viivästyksiä ja jopa oikeuden rikkomuksia kustannuksia, jotka liittyvät korkeampiin oikeudenkäyntikustannuksiin, epävarmuuteen, siihen, että jokapäiväisen, näiden asioiden jokapäiväinen hoito aiheuttaa kustannuksia EU-kansalaisille. Myöskin tavaroiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyy korkeampia kustannuksia silloin, kun puhutaan rajat ylittävistä transaktioista. Ja itse asiassa nämä asettavat rajoituksia, jotka nostavat hintaa. Investointikustannukset eh, johtuen eri oikeusjärjestyksistä ovat todellisuutta, ne ovat haittana yrityksille. Ja tässähän puhuttiin äsken vararikkolainsäädännöstä ja sen seuraamuksista se, että nämä eroavaisuudet johtavat jännitteisiin ja siihen, että liikkuvuuteen ei kannusteta jäsenvaltioiden välillä ja tämä nostaa kustannuksia tuotteiden ja kustannusten tuottamisessa, koska tästä syntyy vääristyksiä myöskin työmarkkinoille jäsenvaltioiden välille. EU:ssa meillä on suht alhaiset maan sisäisen liikkuvuuden kustannukset Yritysten kokemat kustannukset liittyvät siihen, että niiden täytyy ottaa huomioon, kuinka paljon sopimuksen aikaansaaminen, aikaansaaminen aiheuttaasi ja esimerkiksi kustannukset, joita syntyy silloin, kun joku suunnittelee kansainvälistä avioliittoa tai jos yritys aikoo siirtää toimintaansa ulkomaille. Tähän liittyy kustannuksia, jotka liittyvät viivästyksiin, oikeus käsittelyissä ja myöskin asianajajien hinnasto on erilainen jäsenmaista toiseen. Täten on hyvin tärkeää ratkaista nämä ristiriidat ja usein yritykset päättävät, että ne vain sitten kärsivät, eivätkä edes hae oikeutta, eivätkä vie asioita eteenpäin, koska se ei taloudellisesti kannata kustannukset, jotka liittyvät oikeudelliseen epävarmuuteen, mukaan lukien emotionaaliset kustannukset silloin, kun on kysymys perheoikeudesta. Ja sitten on kustannuksia, jotka liittyvät siihen, että kaikki edut on menetetty, koska ei edes ryhdytä kansainväliseen toimintaan, rajat ylittävään toimintaan, koska ehkä joku maksaa enemmän tuotteesta, joka on täysin sama, mutta päättikin ottaa sen paikalliselta palveluntarjoajalta sen sijaan, että ostaisi sen halvemmalta naapurivaltiosta tämä heijastuu siihen, että meillä on korkeampi tahto maksaa enemmän näissä tilanteissa. Me olemme tarkastelleet kuluttajalainsäädäntöä ja siellä olemassa olevia ongelmia. Ja jos otetaan huomioon nämä eroavaisuudet, niin saman tuotteen eri hinnassa, jopa sama tuottajalta, hinnassa on suuria eroja. Ja jos tämä lasketaan yhteen, niin kysymys on miljardeista. Sitten muutama sana kustannuksista, joita kansalaisille syntyy perheoikeuden alalla. Meillä on ö, hurja määrä kansainvälisiä pariskuntia. Itsekin olen osa tilastoja, vaimoni on ranskalainen. Ja täten syntyy lisäoikeus- ja emotionaalisia kustannuksia kun jännitteitä ja riitoja joudutaan perheiden sisällä äh, ratkaisemaan liittyen avioeroihin, vanhemmuuden määrittämiseen ja niin edelleen. Ja näillä saattaa olla vaikutuksena se, että ne rajoittavat vapaata liikkuvuutta, joka taas sitten osaltaan lisää kustannuksia ja ähm, aiheuttaa epätasapainoa. Sitten yrityksille aiheutuvat äh, kustannukset, koska jäsen, yritykset eivät halua maksaa niitä lisäkustannuksia, joita rajat ylittävästä toiminnasta syntyy. Ja myöskin syntyy epävarmuutta silloin, kun joudutaan riita-asioita hoitamaan rajat ylittävällä tavalla. Ja tämän lisäksi kustannukset eivät halua harjoittaa kauppavaihtoa rahan, rajan yli samoista syistä ja siitä syystä, että he eivät ole varmoja, onko muutoksenhakun mahdollisuutta rajat ylittävissä tapauksissa. Ja tämä johtaa niihin hintojen nousuun, josta äsken puhun. Eli sama tuote, jopa samalta tuottajalta saattaa maksaa enemmän toisessa jäsenvaltiossa. Sitten vararikkojen suhteen yritykset eivät halua asettautua toiseen jäsenvaltioon, koska he eivät ole varmoja siitä, miten konkurssitapauksissa toimittaisiin. Ja velkojatkin ehkä eivät halua ryhtyä toimiin ulkomaalaisten yritysten kanssa, koska velkojat eivät tiedä, mikä marssijärjestys silloin on, kun konkurssiin ajaudutaan, eli kenelle maksetaan ensimmäisenä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että taloudellinen toiminta ei asetu sinne, minne sen taloudellisesti kannattaisi asettua, ja tällä on vaikutuksia meidän yleiseen kilpailukykyymme ja myöskin julkishankinnan markkinat, siellä nämä ongelmat ovat nähtävillä ja me kaikki maksamme itse asiassa enemmän kuin mitä meidän pitäisi maksaa julkisissa hankinnoissa. Tällä on seurauksia, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen, siihen, että työmarkkinoilla on epätasapainoja, työttömyys on korkeammalla tasolla, varsinkin näinä päivinä, näinä aikoina, vaikeina aikoina. Tämä on tärkeä kysymys. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa työmarkkinoilla tietyillä, tietyissä jäsenvaltioissa, tietyillä sektoreilla, ja nämäkin lisäävät kustannuksia ja heikentävät meidän kilpailukykyämme. Eli tästä löytyy paljonkin potentiaalia kustannusten leikkaamiseksi. Ne osa-alueet, joille me tulemme keskittymään, ja tämä sopii yhteen sen tutkimuksen kanssa, josta juuri kuulimme, eli en tule käymään nyt näitä eri osioita läpi, mutta voisin ottaa esimerkiksi avioparien yhdessä hankkima osa, omaisuus ja siihen liittyvä lainsäädäntö. On eroavaisuuksia jäsenvaltioiden oikeuskäytännöissä ja keskeinen ongelma on se, että tällaisissa kansainvälisissä kiinteistöjärjestelmissä eh, likvidaatio, eh, likviditaatio ei ole tehokasta ja tuloksellista. Eh, yhdessä jäsenvaltiossa tämä saattaa olla paljon monimutkaisempaa kuin toisessa. Ja kenen tämä vaikuttaa? pääasiassa entiseen kumppaniin tai elon jääneeseen kumppaniin leskeen silloin, kun on kysymys kansainvälistä pariskunnista, eh, avioero- tai kuolemantapauksissa. Ja tämä aiheuttaa henkilökohtaista stressiä, kustannuksia, vie aikaa ja aiheuttaa viivästyksiä. Me olemme yrittäneet mitata näitä mikä on tämän ongelman laajuus? No meillä on 122 miljoonaa naimisiinmenoa menoa EU-ssa. 20 miljoonassa on kansainvälinen ulottuvuus, eli kumppanit tulevat kahdesta eri jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta. Monet pariskunnat huolimatta liikkuvuuden rajoituksesta, he asuvat eri maassa kuin omassa kotimaassaan. Eli he eivät välttämättä ole tietoisia siitä, mitä vaikutuksia heidän oikeuksiinsa on tällä ulkomaille muuttamisella. Ja sitten on ihmisiä, miljoona ihmistä tai pariskuntaa, joilla on omaisuutta ulkomailla, kiinteistöomaisuutta. No onneksi naimisiin vielä mennään, mutta valitettavasti on myöskin avioeroja ja sitten on kuoleman aiheuttamia eroja nämä tilastotiedot ovat suht luotettavia, mutta sitten ongelmia syntyy silloin, kun lähdetään yksityiskohtien äh, tasolla ja ryhdytään laskemaan hintaa yksittäisille tapauksille. Eli silloin kun mennään kansainvälisellä tasolla naimisiin, niin silloin saattaa oikeuksien vaatimisesta oikeudensaannista aiheuttaa kustannuksia – Esimerkiksi silloin, kun ähm, pariskunta myy omaisuutta avioerotapauksessa, silloin saattaa aiheutua rajoituksia, saattaa syntyä lisäkustannuksia, kun äh, avioero riitautetaan ja saattaa syntyä lisäkustannuksia silloin, kun puoliso tai kumppani kuolee ja syntyy riita asia. Seuraavaksi näytän teille taulukon, joka osoittaa meidän lähestymistapamme tämän tilanteen mitoittamiseen, jos otetaan huomioon kaikki asiantuntijoiden kommentit, kuinka usein ongelmia syntyy ja mikä on se keskivertohinta, joka erityyppisistä ongelmista syntyy eri vaiheissa – silloin kun puhutaan kansainvälisistä avioliitoista, ulkomailla asumisesta, niistä ihmistä, joilla on omaisuutta ulkomailla. Meidän arviomme on 1,1 miljardia euroa vuodessa. No tietyssä mielessä olettamusten esittäminen ovat, se on hyvin arkaluoninen asia ja meidän olettamuksemme ovat olleet tässä hyvin maltillisia. Me olemme ottaneet tässä huomioon muutkin kuin suorat kustannukset, esimerkiksi emotionaaliset kustannukset, niin nehän liittyvät kiinteistöihin. Ja jos nämäkin otettaisiin huomioon, niin kustannukset nousisivat entisestään. Sitten vaikutusarviossa, jonka me laadimme Euroopan unionin komissiolle, arvioimme sitä tasoa, jo, missä määrin näitä kustannuksia voitaisiin vähentää näiden ehdotusten myötä, joita parhaillaan käsitellään. Euroopan parlamentin tehtäväksi koituu tarkastella sitä, voitaisiinko samanlaista lähestymistapaa soveltaa muille osa-alueille kuin niihin osa-alueihin, joista edellinen puhuja jo puhui. Kiitoksia. Bardzo dziękuję panu Bozet za <clears throat> zarysowanie. Kiitokset e, herra Bozet. Oli erittäin e, mielenkiintoista kuulla näistä päivittäisistä ongelmista, joita ihmisillä on. Euroopan parlamentissa me olemme tietoisia kaikista näistä aloista, joilla olisi tilaa harmonisointiin, jossa me voisimme hyväksyä tällaisen yhteisen ratkaisun, joka sitten vähentäisi kustannuksia. Ja se myös vähentäisi konfliktien, tätä tällaista tunnepitoisia konflikteja. Mielenkiintoista saada kuulla, mitä kansallisten parlamenttien kollegat ovat aiheesta mieltä. Me olemme itse asiassa nyt aamu siinä vaiheessa, jossa meillä on mahdollisuus eh, keskustella. Herra Massip on pyytänyt puheenvuoroa. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen parlamentin, Euroopan parlamentin jäsen ja kuulun oikeusasian valiokuntaan. Ja minusta on ollut erittäin tärkeää voida kuunnella teitä tänään minulla muitakin parlamentaarisia velvoitteita ja osallistun iltapäivällä herra Leinen järjestämään tilaisuuteen ja samoin Alexander Tein on mukana. Mutta nyt kun olen tässä kuunnellut tätä keskustelua, niin jotkut tässä kiinnostavat minua aivan huomi, huomattavasti. Ja kyseessä on sellainen asia, että täällä parlamentissa olemme Käsittelemisen nimittäin kustannukset. Ja niin kuin herra sanoi, tämä vähentää nopeutta asioiden käsittelyssä rajoitetuissa kysymyksissä ja tulen siihen johtopäätökseen, ihan niin kuin notari, notari Breyer täällä sanoi, että itse olen ollut asianajaja monen vuoden ajan ennen kuin tulin 2004 tänne Euroopan parlamenttiin. Minulla on varsin kielteistä kokemusta omasta asianajajan ammatistani, kun olin nuori asianajaja 60-luvulla puoli vuotta sitten ja ensimmäistä kertaa harjoitin tehtävääni eh, Espanjan provinssin pääkaupungissa, niin huomasin, että enemmistö ainakin tärkeistä asianajatoimistoista kaupungissa niin olivat todellisia sovittelun vihallisia. En puhu välityksestä, vaan sovittelusta. He halusivat riitauttaa asioita hintaan, mihin hyvänsä oli. Vähän riitä kysymyksiä, mutta kävi ilmi, että juuriset halusivat vieläkin enemmän näitä kiistakysymyksiä. Tämä on surullista, mutta totta. Vuosi, puoli vuosisataa on kulunut, olen ollut juristina, poliitikkona voinut tarkkailla tilannetta. Olen nähnyt, että asia on kehittynyt eh, johtuen oikeuden monimutkaisuudesta, kansainvälisen oikeuden konfliktiluonteesta ja tilanne on oikeastaan muuttunut hiukan sen puolesta, että nyt sovittelun merkitys on jonkin verran lisääntynyt, savoin välitystoimintan merkitys on lisääntynyt, ja herra Breyer totesi hyvin. Hän kysyi yleisöltä, on, onko totta, että sovittelun kautta voidaan vähentää ammatillisia kuluja No, Euroopassa asianajatoiminta on, on liitetty amerikkalaistyyppinen palkkausjärjestelmä ja näin juristit, asianajat ottavat hintaa per minuutista, joskus jopa ei vain tunneista tai jopa sekunneista. Mutta riippumatta siitä, onko siis sovittelusta tai riitakysymyksestä, niin on selvää, että kuor, palkkaus vaihtelee varsin vähän. Nyt on aikaa sille, että jäsenvaltiot ja Euroopan unioni, niin kuin Espanjassa sanotaan, ottavat härkää sarvista ja hyväksytään sitten sellainen järjestelmä, joka on tällainen houkutteleva, käyttäjäystävällinen, ei vain ajatellen sovittelua ja sen tuloksia, vaan se on kysymys. Ja niin kuin herra Braille sanoi, tässä on kyse myös eettisestä koulutuksesta ja valmistamisesta sovittelun kohdassa on erittäin tärkeää, mutta jäsenvaltioilla täytyy olla syytös, syyttäjälaitos, joka kannustaa siihen, että asianajajat ottavat huomioon myös sovittelupuolen. Se on myös ratkaisukeino ongelmissa. Täällä puhui äh, Birminghamilainen professori, ja minä itsekin olen ollut minulla on kokemusta vaikeasta sovitusta siellä ja onnistuimme ottamaan mukaan kolmannen maan, koska kävi ilma, ilmi, että asianajajat ovat varsin kalliita Isossa Britanniassa. Notari otti esille erittäin tärkeän kysymyksen, miten voimme muuttaa eurooppalaista mentaliteettia sovittelun suhteen, jos saisimme mukaan asianajajat ja sopimusten kautta voisimme viedä eteenpäin nämä tärkeää kysymystä. Niin kuin Rova Kramer muun muassa sanoi, jos todellakin haluamme Eurooppaa, joka on paljon kommunikatiivisesti joustavampi toimimaan räätyltössä kysymyksissä, silloin meidän pitää ratkaista tämä ratkaisevan tärkeä kysymys. Ja kiitän teitä kovasti siitä, että olette tulleet tänään keskustelemaan tänne ja kannustatte meitä tähän, koska tämä toimii tavallaan kannustamina parlamentillekin, jotta todellakin asetetaan tällaisia joustamuusvaatimuksia ja kriteerit, jotka ovat varsin tärkeitä asianajajien ammattikunnalle, mutta myös tietenkin kansalaisille vielä suuressa määrin enemmän. Kiitos. Bardzo dziękuję za ten komentarz e, naszemu Kiitoksia oikein paljon. Espanjalainen kollegamme antoi tässä nyt e, ajattelun aihetta. Eli teille on nyt tässä tarjolla kysymys. Haluaako joku muu vielä puhua? Onko muita kommentteja, kysymyksiä sieltä salin puolelta? Vastineeksi sille, mitä me tähän mennessä olemme kuulleet. Ei? No, siinä tapauksessa voimme sitten jatkaa näppärästi tuohon seuraavaan osioon. Hyvät kollegat, muistuttaisin teitä siitä, että Euroopan parlamentin nettisivusto sieltä löytyy, nettosivustolta löytyy sitten kaikenlaista asiakirjaa tästä seminaarista. Seuraava osuus liittyy Rooma 2-asetukseen ja autovakuutusdirektiiveihin. Me kuulemme ensin professori Ansgar Staudingeria Bielefeldin yliopistosta. Olkaa hyvä. Sehr geehrte Damen und Herren. Arvoisat naiset ja herrat. Liikenneonnettomuudet kansainvälisillä teillä ovat massailmiö sisämarkkinoilla. Ja mikä sitten pitäisi olla Euroopan lainsäädännön tavoite? No, varmasti oikeusvarmuus, yhtäläisyys ja se, että huomioidaan kaikkien osapuolten intressit. Onko tämä tavoite saavutettu? No, minun mielestäni vasta osittain. Haluaisin kertoa teille yksinkertaisesta tapauksesta. Joku äh, ajaa Saksasta äh, Belgiaan joko henkilökohtaisista tai ammatillisista syistä ja sitten hän ajaa onnettomuuden Belgiassa. Kysymys kuuluu sitten, missä maassa hän nyt sitten äh, valittaa. No, toki kun hän palaa Saksaan, niin sitten hän ehkä sitten syyttää belgialaista kuskia. Mutta käytännössä tämä on hyvin hankalaa sen vuoksi, että taloudellisesti äh, kysymys on siitä, että on huomattavasti vaikeampaa lähteä Saksasta käsin tätä asiaa ajamaan. Kuten te kaikki tiedätte, meidän saksalainen onnettomuuden uhri voisi käyttää tätä belgialaista vastuuvakuutusta myös ei ainoastaan Belgiassa, vaan Saksassa. Bryssel 1 asetus tämän jo mahdollisti, eikä tässä tule mitään tapahtumaan. Myös tässä uudessa Bryssel 1-asetuksessa tämä uhri voi koton, kotimaassaan tehdä, nostaa syytteen tätä ulkomaista vastaan. Sama tilanne on esimerkiksi Tanskassa ja myös esimerkiksi Luganon sopimuksessa on samat säännöt. No, mutta miltä tämä nyt sitten näyttää kansainvälisessä yksityislainsäädännössä? Jos äh, tämä äh, saksalainen onnettomuuden uhri nostaa tästä nyt sitten jutun, niin silloin äh, tuomioistuin vetoa Rooma 2-asetukseen, mutta näin ei ole kaikissa EUn jäsenvaltioissa. On myös jäsenvaltioita, jossa käytetään Haagin liikenneonnettomuussopimusta ja Tanskalla on sitten vielä ihan oma kansainvälinen yksityisoikeutensa. Eli meillä on oikeastaan, voisi sanoa, että meillä on äh, tällainen kolmikaistainen moottoritie ja ikävä kyllä tämä kolmikaistainen moottoritie ei aina vie samaan tavoitteeseen. Tämä merkitsee sitä, että ikävä kyllä meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä on kolme oikeuslähdettä kansainvälisessä yksityisoikeudessa, jossa oikeastaan äh, lopputuloskin voi olla erilainen. Eli lopuksi tässä voisi oikeastaan olla tällaista foorumishoppailua, koska uhri, joka äh, tekee tämän, äh, nostaa tämän syytteen tätä ulkomaista äh, vakuutusta vastaan, voi tehdä sen kotimaassaan tai ulkomailla. Ja sen mukaan, missä hän tämän syytteen nostaa, sen mukaan joko käytetään Rooma kakkosasetusta, Haagin sopimusta, taikka ehkäpä tätä Tanskan kansainvälistä yksityisoikeutta. Ja tämä toki vaikuttaa sitten siihen käytettävään lakiin. Eli oikeusyhtäläisyys eh, ei ole ainakaan kaikkien kohdalla sama. No mitä tämä tarkoittaa sitten eh, oikeus eh, turvan kannalta? No Saksassa, jos tämä uhri suoraan nostaa tämän jutun Belgian vakuutusyhtiössä, niin ikävä kyllä seuraava huomio on tehtävä. Saksan tuomioistuin on kansainvälisesti, <clears throat> sillä on oikeudet toimia, mutta Rooma 2-asetuksen mukaan sen täytyy loppujen lopuksi noudattaa sitä ulkomaista oikeutta. No mitä se tarkoittaa sitten tällaisessa oikeuskiistassa? Sovittelu on hyvin erilaista esimerkiksi eri maissa, esimerkiksi Saksassa on perusperiaate, että voidaan myös virastoteitse hoitaa sovittelu, mutta tämä ei ole joka paikassa näin. Ja silloin meillä on jo tässä koko menettelykulttuurissa ero. Saksassa tuomari voi kuitenkin välittää tätä ulkomaalaista lainsäädäntöä lainsäädäntöä, mutta siinä tarvitaan myös välittäjä ja tämä tarkoittaa sitä, että, että se on, kestää kauan ja se on kallista. Eli saksalainen tuomioistuin, kun se käyttää ulkomaalaista lakia, niin se antaa oikeastaan koko asian tämän sovittelijan käsiin. Ja onko tämä nyt sitten täysin virheetöntä? Ehkä, mutta mahdollisuus virheisiin on aina suurempi, kun kotimainen tuomioistuin käy, soveltaa ulkomaalaista lakia. Ja ennakoitavuus ei aina ole sama, ei saksalaisille äh, la, asia, lakimiehille eikä myöskään näille osapuolillekaan. Eli Rooma kakkosen mukaan, kohdan 3.13 mukaan, ulkomaalaisen lain äh, käyttöä tullaan hieman modifioimaan. Tämä merkitsee sitä, että menettelyn lopputulos, kun saksalainen tuomioistuin käyttää ulkomaalaista lakia, niin tämä lopputulos ei ole ennakoitavissa samalla tavalla. Eli tämä johtaa seuraavaan kuvaan. Eli tämä vahingon kokenut voi toki prosessoida asiaa kotimaassaan, mutta silloin käytetään ulkomaalaista lainsäädäntöä, joka johtaa siihen, että tämä prosessi on kalliimpi ja ainakin se kestää kauemmin sen vuoksi, että tätä sovitellaan ulkomailta käsin ja että lopputulos ei ole ennakoitavissa. No, mikä olisi toinen mahdollisuus? Minun paperissani tässä ehdotan seuraavaa luonnollisesti katsotaan tätä Bryssel 1-asetusta. Ja sitä käytetään, koska se sopii paremmin, koska tämä vahingon kokeneella on mahdollisuus kotimaassaan nostaa tai ottaa suoraan yhteys tämän vahingon aiheuttaneen henkilön vakuutukseen. Ja sitä kautta kuluttajalla on mahdollisuus prosessoida tätä toista kohtaan myös kotimaassaan. Mutta jos sitten saksalaisessa tuomioistuimessa on tällainen kansainvälinen juttu, niin silloin käytetään ö, sekä sitä ulkomaalaista että kotimaista lainsäädäntöä. Eli tässä on kysymys siitä, Mm, että voidaan hyödyntää eurooppalaisista lainsäädäntöä, joka koskee liikennevakuutuksia tai vakuutuksia yleensä. Tämä sopii hyvin kuvaan, koska sekä Rooma kakkosessa että Haagin tieliikennelainsäädännössä ja sopimuksessa on huomioitu vakuutusyhtiöiden vastuut. Mitä seurauksia olisi sitten sitä, että kotimainen öö, tuomioistuin tuomioistuin tällaisessa tapauksessa käyttäisi omaa lainsäädäntöä. Ei aina tarvitse käyttää ulkomaalaista lainsäädäntöä. Prosessi olisi silloin nopeampi, halvempi ja todennäköisyys virheisiin olisi pienempi. Ja lopputulos olisi ennakoitavemmissa kaikille osapuolille, myös lakimiehille. Ja sitä kautta saavutettaisiin kaikille oikeusturva. Mutta kun ö, tällä tavalla hoidetaan tämä asia, niin silloin täytyy huolehtia myös uhrin oikeuksista ja uhrin esimerkiksi vahingonkorvauksista. Mutta tämä ei välttämättä ole vakuutusyhtiölle kovinkaan houkuttelevaa, koska he luulevat, että tämä olisi kalliimpaa. Mutta tämä ei ole totta. Kun säädellään ulkomailla tapahtuneita onnettomuuksia sen maan mukaan, missä tämä uhri asuu, ei välttämättä ole kalliimpaa kuin se, että järjestettäisiin oikeudenkäynti tapahtumapaikalla joka tapauksessa silloin jää puuttumaan nämä äh, sovittelukustannukset ja sen lisäksi esimerkiksi uhrin äh, äh, oleskelukustannukset olisivat paljon kalliimmat sillä onnettomuuspaikalla kuin hänen kotipaikallansa. Ja tätä kautta olisi mahdollista ähm, laskea nämä kustannukset. Ja vakuutusyhtiöt ovatkin sanoneet, että he laskevat nämä kustannukset. Ja tässä on kysymys ihan puhtaasta vakuutusmatematiikasta ja mikäli mahdollista, pyritään löytämään loppujen lopuksi ratkaisu, joka olisi taloudellisesti hyväksyttävä. Mitä tässä voidaan poliittisesti sitten tehdä? Minusta olisi aika hankalaa olettaa, että kaikki valtiot, kaikille valtioille sanottaisiin, että heidän täytyy noudattaa Rooma kakkosasetusta ja sitten taas ne valtiot, jotka käyttävät tätä Haagin sopimusta, sanoa heille, että teidän täytyy lopettaa tämän sopimuksen noudattaminen. Se, mitä mitä me voimme tehdä on, että loisimme jonkinnäköisen erityissäännön, erityisasetuksen siitä, että mikäli tämä uhri prosessoi kotimaassaan omista ähm, oikeuksistaan niin silloin käytettäisiin Lex Fori-periaatetta, eli siis sitä, sen maan oikeusjärjestelmää, jossa tämä uhri asuu. Mutta äh, Tämä on mahdollista vain silloin, kun tällä uhrilla tämä uhri asuu jäsenvaltiossa ja, ja vakuutusyhtiö on tässä jäsenvaltiossa. Eli toivon mukaan tämä voitaisiin hoidella, koska silloin me saisimme selkeämmät säännöt ja saisimme oikeusturvallisuutta ja samanlaiset mahdollisuudet ja kaikille osapuolille samat edellytykset. Ja silloin huolehdittaisiin uhrin oikeuksista samoin kuin myös vakuutusyhtiön oikeuksista. Kiitos. Bardzo dziękuję panie profesorze i oddaję Kiitokset professori Staudinger. Seuraava puhuja on Jenny Papettas Birminghamin yliopistosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Um, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää oikeussain valiokuntaa kuutusta tulla puhumaan teille tänään. Puheenvuoroni käsittelee varsin samantyyppisestä ai, aiheesta kuin erästä Audingerin, koska tässä puhutaan rajoitustavista liikenneonnettomuuksista tietysti laista, joka, jota sovelletaan tällaisissa onnettomuustapauksissa. Haluaisin kuitenkin puhua aivan erityisesti suhteesta Rooma 2, Haagin yleiskokouksen välillä ja liikennevakuutusdirektiivistä Kymmenen minuuttia ei tietenkään ole tarpeeksi, jotta voisin antaa mitään yksityiskohtaista selvitystä siitä, miten se, että samanaikaisesti on olemassa nämä kolme eri järjestelmää ja miten se vaikuttaa, joten yritän välittää hiukan käsitystä tämän suhteen luonteesta ja ottaa joitakin esimerkkejä, jotka liittyvät epävarmuuteen ja monimutkaisuuteen, jota syntyy osittain itse säännöistä ja osittain johtuen järjestelmien yhteentoimivuudesta lopuksi vielä lyhyesti käsittelen, mitä minun mielestäni pitäisi tehdä, jotta voidaan parantaa tämän hetkistä tilannetta. Outoa kyllä näyttää siltä, että professori Stadinger ja minä olemme tulleet aivan samaan tulokseen, vaikkakin olemme tulleet tähän lopputulokseen hiukan eri teitä, eri keinoin. Tieliikenneonnettomuudet ovat arkkityyppi onnettomuuksista nykypäivänä ja ne ovat usein varsin yksinkertaisia faktoiltaan. Kuitenkin rätyttävissä tapauksissa tämä monimutkaisuus tästä syntyy, kun yritetään määritellä, mitä lakia sovelletaan kulloinkin. Oletan, että jos seuraatte seuraava skenaario. Joku ranskalainen, joka asuu pysyvästi Parissa, mutta sitten matkustaa pisimatkoja Triiriin Saksaan, joka sijaitsee varsin lähellä Luxemburgin rajaa. Ja hän lentää Luxemburgiin ennen kuin ylittää rajan Saksaan taksilla. on Matkastu, matkustusjärjestelyt on hoitanut hänen liikekumppaninsa ol, ol, oleskelunsa aikana, kun hän matkustaa taksilla Saksaan. Äh, Taksi törmääkin autoon, ja aika, syntyy aika vakavaa henkilökohtaista vahinkoa. Nainen tekee valituksen taksikuljettaja vastaan sen hänen äh, vakuutusta vastaan ranskalaisessa tuomioistuimessa. Taksinkuljettaja tietenkin toimii Luxemburgissa virallisesti ja tuomioistuimen asetettu kysymys on, mitä lakia sovelletaan tässä vaatimuksen käsittelyssä. Hyvä lähtökohta on Rooma 2. Artikla 1 Rooma 2 määrittelee, että Rooma 2 soveltuu vain ei sopimuksellisiin suhteisiin. Ei, ei sopimuksellinen on autonominen merkitys, jota sovelletaan kaikkialla EU-ssa, kaikissa jäsenvaltioissa. Vaikka voidaan epäillä, onko naisen vaatimus kuljettajan vastaan, eh, kuuluuko se tähän määritelmään, voidaan olettaa, että näin on ja Rooma 2 voidaan soveltaa. Seuraavaksi pitää ottaa huomioon 28 Rooma 2. Ranska kuuluu Haagin yleissopimukseen ja oli myös silloin, kun Rooma 2 hyväksyttiin. 28 Rooma 2 kakkossa määrittelee, että yleissopimuksen soveltaminen ei haittaa asetusta, koska tuomioistuin sitoo Rooma 2 ja se joutuu soveltamaan yleissopimusta Ranskassa. Artiklassa 1 yleissopimus vaatii, että kiista, joka liittyy siviilioikeuden vastuuseen, mutta tämä ei ole mikään autonominen itsenäinen merkitys, vaan pikemminkin on mahdollista, että tätä voidaan määrittää omien sääntöjen mukaan ne perustelujen perustuen. Kysymys kuuluu, onko määritelmä siitä, että tämä ei ole sopimukseen sitoutu vai voidaanko sitä määr- käyttää jäsenvaltiotasolla Rooma 2 puitteissa. Jos Ranskalainen tuomioistuin olisi pitänyt tätä sopimussuhteena eikä ei-sopimuksen suhteena, niin kuin ennen Rooma 1, silloin Hagen yleissopimus ei koskisi tätä vaatimusta, jos määritelmä täyttäisi Rooma kakkosen vaatimukset, silloin Haakin yleissopimusta sovellettaisiin ja tähän liittyy tiettyä epävarmuutta. Mm, sitten toinen oletus, miten määritellään yksi artikla. Haakin yleissopimuksen ei-sopimuksen osuus ei sitä soveltaa Rooma kakkosessa ja näin äh, Haakin yleissopimusta voidaan soveltaa tässä skenaariossamme. Tässä artikla 4 mukaisesti yleissopimuksessa soveltava laki olisi todennäköisesti Luxemburgin laki, koska siellä ajoneuvo on rekisteröity ja se koskee liikenneonnettomuutta, jossa matkustaja, joka joutuu uhriksi, asuu taas tämän onnettomuuspaikan ulkopuolella muussa maassa. Voidaan panna merkille, että soveltava laki sopii yhteen äh, mm, vastaajan kannalta. Voimme panna merkitä Rooman kaksi todella, ehkä määrittelisi Saksan soveltavaksi laiksi artiklan 1 mukaisesti, mutta Saksa antaa enemmän korvauksia tai prosessioikeudellisia etuja kuin Luxemburgin olaki ja näin voitaisiin tavallaan harjoitella sitä forum jossa uhri voisikin viedä asian oikeuteen Saksassa ihan niin kuin professori äsken mainitsi. Kuitenkin, jos me etenemme siltä lähtökohdasta, että Ranska soveltaa eh, Haakinille sopimusta ja pitää soveltaa lakina Luxemburgin oikeutta, seuraava kysymys on, miten tämä vaikuttaa liikennevakuutusdirektiiviin. Erityisen mielenkiintoista tässä on 14 artikla liikennevakuutusdirektiivissä, joka sanoo, että vakuuttajan pitää kattaa mm, rekisteröintipaikan mukaisesti tai onnettomuuspaikan mukaisesti kumpi vaan antaa korkeimman korvaustason. Mainitsin tämän aikaisemminkin, mutta kannattaa panna merkkiä, että on aika selvää, että tästä, tätä sovelletaan riippumatta Haakin yleissopimuksen Rooma 2. Rooma 2 tekee sovellussäännöt sitten oveksi artikossaan 16 ja siellä myös säädetään sään, lain valintasäännöistä. Ne ovat aivan erityisen tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät myös yhteisen välineisiin, joita sovelletaan artiklassa 27. Sitten taas liikennevakuutusdirektiivi todennäköisesti säilyy vielä Rooma 2 hyväksymisen sen jälkeen, mitä tulee yleissopimuksen on no se, ei voida olettaa, että liikennevakuutusdirektiiviä voitaisiin pitää sellaisena, että sitä rajoittaa yleissopimus Yhteisoikeus, varm- sitähän ei voida sulkea pois joissakin jäsenvaltioissa, jos toisessa taas toissa maissa sitä sovellettaisiin. Mitä tulee artiklan 14 merkitykseen, voidaan pitää varmana, että se ei vaikuta mm, vastuukysymyksiin. Liikennevakuutusdirektiivin artiklassa 3 tekee selväksi, että vastuu määritellään jokaisessa jäsenvaltiossa. Samoin kysymykset liittyvät korvauksiin. Tässä vastaukset ovat epävarmempia. Säädös vaatii, että vakuuttaja takaa vakuutuksen joko onnettomuuspaikan lain mukaisesti tai sitten rekisteröintipaikan mukaisesti. Kumpi sitten näistä paikoista tarjoakin korkeamman korvaustason. Tämä saattaa yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että jos Saksan lakia sovelletaan eikä Luxemburgin lakia, ja korvaukset myönnetään Saksan lain mukaisesti ja ylitetään Luxemburgin vakuutus sen rajat, niin siltikin jouduttaisiin, yrittä, vakuutusyritys joutuu takaamaan tämän korkeamman tason korvauksen Saksan lain mukaisesti. Kuitenkin kun muistetaan, että uhria suojellaan kovasti liikennevakuutusdirektiivissä ja tätä tuomioistuin on myös tukenut käytännössään, ei voida täysin sulkea pois, että säädös voisi vaikuttaa enemmänkin ja saattaisi ehkä vaatia, että uhria saa tämän korkeamman tason. Ja tässä korvauksen taso ja määrästä voidaan arvioida tämän lain mukaisesti, kun taas vastuu määriteltäisiin soveltavan lain mukaisesti joko Rooman kakkosen tai Haagin yleisopimuksen mukaisesti. Meidän esimerkissämme tämä saattaa tarkoittaa, että Luxemburgin lakia sovelletaan vastuukysymykseen, kun taas Saksan lakia sovellettaisiin korvauskysymyksiin. Jälleen joitakin epävarmuuksia tähän kuitenkin liittyy. Epävarmuus, joka liittyy tähän lakivalintaan, on, on vaikea tulla mihinkään lopputulokseen, ja sitten mahdollinen lopputulos on hiukan outo tässä tapauksessa. Se skenaario, jonka annoin soveltava laki osittain määritellään Haakin yleisopimuksen mukaisesti, tämä väline voidaan nähdä sellaiset suosii kantajaa lainmukaisesti, kun valitaan sen laki, jolla kantaja yleensä toimii soveltava laki, ja lakin voi vaikuttaa myös liikennevakuutusdirektiivi, joka vahvasti suojelee ja korostaa uhrin suojelua Rooma 2 myös on osittain pelissä ja asetus on jossakin yleissopimuksen direktiivin keskivaiheessa yrittäen tasapainottaa molempien osapuolen etuja. Monimuotoisuus ja epävarmuus tämän takia on metodologista samoin käytännöllistä olen vain raapaissut hiukan tässä pintaa, mitä voi syntyä siitä, että yhdellä samanaikaisesti soveltaa näitä välineitä, mutta tämä ehkä riittää, että tilanteen muuttaminen todellakin on suositeltavaa, kun pidetään mielessä tieto, jota on saatu eri muodoissa uhrit voivat kärsiä vahinkoa, kun sovelletaan ulkomaalaista oikeutta, kun heidän vaatimuksensa käsitellään. Minusta paras tapa varmistaa että tämä tilanne on tukeutua liikennevakuutuksen direktiivin uhrinsuojakeinoihin ja pyritään varmistamaan, että käytetään sitä lakia, jossa uhri yleensä asuu. Paljon enemmän tietoa löytyy tästä ehdotuksesta muistiossa, jonka valmistelin tätä tilosta vastaan. Niin kuin alussa sanoin, tämä on varsin samantyyppinen ehdotus kuin professori Staudingerin tekemä äsken. Vielä lopuksi, jos skenaario jonka teille alussa annoin, kuulosti hiukan mielikuvitukselliselta, niin voin kertoa, että tämä on kuitenkin sellainen matka, jonka itse tulen tule, tulevaisuudessa tekemään, vaikkakin lähden Englannista enkä Ranskasta. Ja kun muistetaan se, mitä juuri tässä äsken kuvasin, minä pyytäisin teitä toivottaa minulle tässä yrityksessä onnea. Bardzo dziękuję. Wystąpienie pani Jenny. Kiitokset oikein paljon. Jenny Papetas oli aamupäivän viimeinen puhuja tässä seminaaremme ensimmäisessä istuntoosuudessa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia oikein paljon siitä, että tulette tänne Euroopan parlamenttiin ja siitä, että olette jakaneet kanssamme nämä mielenkiintoiset esityksenne. Nyt onko teillä kysymyksiä tai kommentteja? Mikäli joku haluaisi kysyä jotakin, olkaa hyvä. Ich möchte mich den Vorschlägen Haluaisin olla samaa mieltä molempien asiantuntijoiden kanssa, koska viimeisen kahden vuoden aikana Heidelbergin yliopiston professorina olen yhä uudelleen ja uudelleen nähnyt menettelyitä, jossa on ollut kysymyksessä onnettomuuksia ulkomailla tai onnettomuuksia, jossa on mukana ulkomaalaisia. Aina on ollut kysymys tästä suorasta vastuusta. Ja instituutilta on aina kysytty, mitä lakia käytetään, oliko sitten kysymyksessä Kreikka, Ranska, Belgia, ja eh, mitä lakia sitten käytetään, se on hyvin eh, vaihtelevaa. Se riippuu siitä, mikä aika on. Me tarvitsemme tiettyjä eh, mm, sopimuksia ja, ja asiakirjoja. Ja jos me otamme ulkomaalaisia tai ulkomaisia henkilöitä mukaan tähän, niin se kestää kauan, jopa lähemmäs vuoden. Eli tämä on ihan uskomatonta ajatellen sitä, mitä mikä lainsäädäntö kussakin jäsenvaltiossa on. Ja nämä ovat ihan turhia menettelytapoja. Joten siltä osin minä tukisin mielelläni näitä ehdotuksia. Minä tiedän muiltakin kollegoilta Saksassa, e, jossa meiltä kysytään säännöllisesti näistä laeista. Ja tämä on hyvin normaalia. Tämä on, esimerkiksi Kölnissä on monia, monia tapauksia. Me saamme 30-40 kyselyä vuosittain. Eli siis ei tämä oli vain Saksassa, vaan kaikissa EUn jäsenvaltioissa jotain täytyy tapahtua. Mutta kuitenkin yksi pieni huomio. Kaikki ongelmat kaikki ongelmia ei voida kuitenkaan tätä kauttakaan ratkaista. Olen kuullut kollegoilta Kölnissä myös valituksia, joita käytetään asiantuntijana siitä esimerkiksi, mikä on korkein rekkojen nopeusrajoitus vaikkapa Alankomaiden moottoriteillä. Ja tällaisia ongelmia. Kiitos professori Hess näistä huomioista. Paljon on porsaareikiä ja takaportteja ja selkeyden puutetta ja meidän kansalaisemme siitä kärsivät ja meidän tehtävämme on yksinkertaistaa lainsäädäntöä kansalaistemme eduksi. Kiitoksia professori. Onko vielä joku muu, joka haluaisi puhua, kysyä tässä vaiheessa? Haluaako Euroopan komissio vielä sanoa jotakin? Pani Mishu, bardzo proszę. Olkaa hyvä. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Mitä komission tulee tänä vuonna ja ensi vuonna, meillä on tarkoituksena tutkia hyvin kattavalla tavalla kaikkia näitä asioita, joista tässä on keskusteltu ja joita tässä on esitetty. En tietenkään voi tässä vaiheessa kertoa, mikä tutkimuksen tulos tulee olemaan, mutta siis aivan varmasti tullaan käymään keskustelua, joka voi toimia perustana niille päätöksille, joita jälkikäteen sitten tehdään. Mutta tämä on siis se meidän suunnitelmamme. Kiitoksia oikein paljon ja kiitokset teidän osallistumisestanne tänä aamupäivänä. Mikäli nyt ei ole mitään muita puheenvuoropyyntöjä, niin äh, nyt sitten päätämme tämän aamupäivän tähän ja jatkamme sitten jälleen kello 15. Ja silloin puheenjohtajana on Kurt Lechner, me kaikki hänet tunnemme. Ja sitten jatketaan istunto kakkosella ja kello 17 jälkeen on sitten istunto kolme. Mutta kiitokset vielä osanottajille. Hyvää ruokahalua. Nähdään iltapäivällä. Because of work.